Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat, suuri yleisö, tervetuloa tänne tämän päivän kokoukseen. Kuten tiedätte, esitellistään järjestystä muutettiin vähän. Aloitamme tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen kum- kumoamisesta. Valmistelija on Christian Ehler. Hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oikein sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Tämä kyberhyökkäysaihe on nyt nähty suurimpana haasteena talousjärjestelmillemme ja Yhdysvallain hallitus on julkaissut asiakirjan viime viikolla, jossa on mainittu ensimmäiset luvut, luvut, joita muuten Euroopan osalta ei ole. Ja silloin lähdetään siitä, että kokonaishaitta Yhdysvalloissa tietoverkkorikollisuuden tietoverkkohyökkäysten yhteydessä on noin 40 miljardia dollaria. Eli tässä mielessä tämä aihe – on aihe, johon ei liity ainoastaan rikosoikeudellisia kysymyksiä, vaan sillä on sellainen kansantalousmerkitys, että meidän valiokuntamme kannattaa laatia tästä lausunto. Euroopan unioni on jo Haagin ohjelmassa vuonna 2004 ja 2009 Tukholman ohjelmassa ja digitaaliagendan yhteydessä vuonna 2010 ottanut esiin – tietoverkkoturvallisuuden ja tietoverkkorikollisuuden. Yhtenäisiä oikeudellisia puitteita ei kuitenkaan EU:ssa ole. Joissain jäsenvaltioissa on erilaisia välineitä, oikeudellisia välineitä joissain jäsenvaltioissa kuitenkaan näitä toimia ei ole rikosoikeudessa, ei ole oikeudellisia välineitä vielä – tällaisia tietoverkkorikollisuustapauksia varten. Monia porsareikiä lainsäädännössä on, ja tämä johtaa siihen, että näiden jäsenvaltioiden kautta voidaan toteuttaa tällaiset hyökkäykset, erilaiset määritelmät, tietosuojamääräykset esimerkiksi, että määritellään ylipäätään minkälainen tietoverkkorikollisuus on. Tämä on aihe, joka johtaa siihen, että yhä useammat jäsenvaltiot, yritykset ja viranomaiset ovat tällaisten hyökkäysten kohteena. Tämä rikollisuus ei tunne jäsenvaltioiden tai valtioiden rajoja ja tässä syntyy tietenkin ongelma, joka liittyy lainkäyttöalueeseen. Ja tässä mielessä komissio esittää direktiiviluonnosta, joka täydentäisi neuvoston puitepäätöstä vuodelta 2005. Ne, jotka ovat käsitelleet tätä aihetta, voivat todeta, että periaatteessa suurin osa kohdista on aivan kiistattomia. Kyse on siitä, että tämän kautta pyritään huolehtimaan siitä, että saadaan yhtenäinen järjestelmä, saadaan yhteistyötä lainvalvonta viranomaisten välillä, erityisesti poliisien kesken, ja myöskin menetään, annetaan rikosnimikkeet ja puhutaan siitä, minkälainen on laiton tunkeutuminen tietojärjestelmään, laiton järjestelmän häirintä, laiton datan vahingoittaminen. Ja katsotaan, kuka on vastuussa näistä kysymyksistä ja miten voidaan hoitaa tiedonvaihtoa. Mainitsen nämä asiat vain siksi, näistä asioista ei ole kaikissa jäsenvaltioissa nyt selvyyttä ja siksi on hyvä, että direktiivissä tuoda nämä seikat esiin puitepäätöksen yhteydessä on saatu aika paljon edistystä monissa jäsenvaltioissa, mutta monissa maissa on vielä oikeudellisia puutteita tai posareikiä. Nyt olen melko varhaisessa vaiheessa jo kollegan kanssa kansalaisvapauksien valiokunnasta, eli edustaja Holmajerin kanssa ollut yhteydessä. Hän on esittelijänä kansalaisvapauksien valiokunnassa. Kuitenkin tämä aihekokonaisuus on niin laaja ja niin ongelmallinen ilmeisesti, että rajat yli, puolueen rajat ylittävä yhteistyö toki toimii hyvin, mutta saadaan nähdä, saadaanko tämä vielä tällä puheenjohtajakaudella päätökseen. Nyt tunnutaan olevan sitä mieltä, että ensin tarvittaisiin ainakin kuuleminen, jossa kuultaisiin sidosryhmiä, Siinä mielessä tällä hetkellä on vielä ihan se epäselvää se, mikä Liben aikataulu on, kansalaisvapauksien valiokunnan aikataulu. Me voimme tietenkin vähän odottaa, jotta voimme nähdä, mitä kansalaisvapauksien valiokunnasta tulee tekstinä. Siksi on hankala puhua nyt vielä aikataulusta, mutta olen kuitenkin lähtenyt luetteloimaan muutamia seikkoja, jotka olisivat valiokunnan kannalta tärkeitä. oikeudellinen teksti. Tärkeää minusta olisi se, että nämä viittaukset, joita saadaan talouden puolelta erityisesti, on se, että rikosnimikkeistöä pitäisi harmonisoida ja saada yhtenäisiä toimia jäsenvaltioissa. Nyt näillä puutteilla on tiukat vaikutukset Esimerkiksi on hyökätty päästökauppajärjestelmää vastaan ja tämä johti järjestelmän kaatumiseen kahdeksi viikoksi. Tämä on keskeinen aihe EU:ssa, keskeinen aihe tälle valiokunnalle. Tämä osoittaa, miten suuresta ongelmasta tietoverkkorikollisuuden yhteydessä on kyse. Kun tätä hyökkäystä analysoitiin, nähtiin, että eri turvatoimet jäsenvaltioissa olivat olleet käytössä tehokkaasti Eli niin kutsuttujen backdoorsien kautta päästiin sisään ja myöskin tiedettiin hyvin, miten voidaan hyökätä päästökauppajärjestelmään niin, että melko helpostikin voidaan kaataa kokonaan tällainen järjestelmä kahdeksi viikoksi. Tavoitteena ei ollut ainoastaan se, että järjestelmä sanan toiminnasta, vaan kyse oli myös yrityksestä varastaa päästölupia miljoonilla. Kyse ei ollut ainoastaan siis siitä, että haluttiin kaataa järjestelmä, vaan lisäksi haluttiin varastaa 30 miljoonaa lupaa. Joten verrattuna nyt tavalliseen pankkiryöstöön, niin tämä oli aivan uusi ulottuvuus. Tässä lausunnossa meidän pitäisi katsoa tietoverkkorikollisuuden taloudellisia vaikutuksia ja meidän pitäisi katsoa sitä, että suuryritykset suojautuvat suurin varoin, mutta PK-yritykset ovat tietenkin myös yhä useammin tietoverkkorikollisuus tai hyökkäysten kohteena ja näillä pk-yrityksillä ei ole aina riittäviä taloudellisia resursseja voidakseen suojautua. Tärkeää on myös, että hallinnoidaan EUn asioita, joista on puhuttu Tukholman ohjelman yhteydessä, digitaaliagendan yhteydessä, jonka komission sen Cruz esitteli pari päivää sitten täälläkin. Toinen tärkeä asia on se, että aloitteet EUn tasolla, ehkä myös täällä parlamentissa ovat tärkeitä. Meidän pitäisi yhdistellä näitä ajatuksia. Me puhumme täällä Enisa-asiasta meidän valiokunnassamme. Meidän pitäisi ehkä tehdä yhteistyötä tässä Libe-valiokunnan kanssa koko rikollisuuskäsitteestä. Ja ei Euroopassa ole paljon verrattuna Yhdysvaltoihin. Meillä ei ole sellaista välinettä, joka yhtenäistäisi tiedot jäsenvaltioista, jotta tiedettäisiin, mitä haittaa tästä on kansantaloudelle. Toisin kuin Yhdysvalloissa, meillä ei ole minkäänlaista eurooppalaista kokonaiskuvaa siitä, miten suuresta ongelmasta on kyse kansantalouden kannalta. Tässä mielessä totta kai pitää pohtia sitä, mihin tämä toimivalta tulee tulevaisuudessa vaikka jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat siihen kriittisesti, me olisimme sitä mieltä, että tämä aihe voitaisiin saada käsittelyyn jossain eurooppalaisessa yhteydessä, vaikka Europolissa, niin että meillä olisi eurooppalainen taho, joka voisi kaiken kattavasti seurata tämän kysymyksen kehitystä. Ehkä muutama tekninen seikka vielä, josta keskustellaan elinkeinoelämässä on ymmärrettävä, että frontline defense, niin kuin amerikkalaiset sanoo, on juuri elinkeinoelämässä suuret itse yritykset tarjoavat tällaista ensimmäistä puolustautumiskeinoa, ei niinkään jäsenvaltiot, joilla ei ole välineitä tai varoja tähän. Siksi pitäisi saada vähän selvyyttä myös siihen uhkaan, jota on muotoiltu direktiivin luonnoksessa. Onko tämä todella se uhka, jota, joka meikä kohtaa nyt? Niin kutsutut bottiverkot ovat myöskin tärkeä kysymys tässä yhteydessä. Aikaisemmin varmasti tämä on ollut tärkeä, kun puhutaan tietoverkkorikollisuudesta. Nyt monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että bottiverkot eivät ole varsinainen ongelma tässä – vaan targeted attacks, niin kuin sanotaan, eli todella kohdennetut iskut, hyökkäykset tiettyihin tietoverkkojärjestelmiin, jotta voidaan saada aikaan suurempaa tuhoa. Tutkimusta tarvitaan paljon. Tämä aihe on otettava tutkimusohjelmaan luotettavia tilastotietoja ei ole ja siinä mielessä – tämä eri toimien yhteen toimivuus, kun meillä on eri ohjelmia, eri aloitteita. Tärkeää olisi, että saisimme nämä kaikki yhteen. Tämä olisi tärkeä viesti mietinnöstä tai lausunnosta, jossa käsitellään paljon oikeudellisia kysymyksiä. Tässä mielessä kiitän, että kuuntelitte. Tämä aihe tulee varmasti esiin monenlaisessa muodossa. Lähivuosina tärkeää on se, että itse ymmärrämme, että tällainen parlamentaarinen piirre, joka meillä on täällä, että eri valiokunnissa laaditaan erilaisia mietintöjä tästä aiheesta ei ole kovin hyvä. Meidän pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä valiokuntien kesken. Yhteistyö edustaja Holmajerin kanssa on sujunut oikein hyvin ja hän suhtautuu todella aivan erityisesti avoimesti meidän lausuntoamme, koska hän on sitä mieltä, että tämä ei todellakaan ole kysymys, jota hoidetaan ainoastaan hallitusten puolelta, viranomaisten puolelta, vaan myöskin elinkeinoelämän asema on tässä kysymyksessä erittäin tärkeä. Kiitos. Äh, Oikein sydämelliset kiitokset. Ensimmäisenä valioesittelijä Ensu. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen varjovalmistelijana. Meidän ryhmässämme sattumalta olen myös varjoesittelijä live-valiokunnassa. Tietoverkko rikollisuus ylittää rajat ja hyökkää tietojärjestelmiin yrityksissä, hallituksissa, jopa Euroopan toimielimissäkin – on kärsitty näistä hyökkäyksistä. Lainsäätäjinä meidän täytyy olla tietoisia siitä, että pääosa ilmiöstä liittyy haavoittuvuuteen, joka johtuu monista tekijöistä. Minä tuen jouston käsitettä näissä hyökkäyksissä tietoverkkoja vastaan. Meidän täytyy tehdä selvä ero, kun on kyse vakavista harkituista hyökkäyksistä tai sitten harkitsemattomista hyökkäyksistä ja rangaistukset täytyy myös mitoittaa sen mukaan. Meidän täytyy yhdenmukaistaa rikoslainsäädäntöäkin tällä alalla kaikissa jäsenvaltioissa. Tämähän on rajat ylittävä ongelma. Jäsenvaltiot eivät voi käsitellä tällaisia uusia ilmiöitä pelkästään yksin. Siksi minä rohkaisenkin Euroopan virastojen mukana oloa, kuten Europolin Eurojustin mukana oloa. Me tuomme myös rikosseuraamuksia näistä teoista. Voidaan takavarikolle tietokoneet esimerkiksi. Paljon on toimenpiteitä jo hyväksytty viime kuukausina, jotta voitaisiin ryhtyä pelotetoimiin jäsenvaltioiden kesken on enemmän yhteensovittamista, mutta myös Euroopan tietoverkkoturvallisuusviraston kanssa. Tämä on tärkeää. Ja on erittäin tärkeää edistää tiedonsaantia hyökkäyksistä ja turvallisista tietoverkkojärjestelmistä. Jäsenvaltio täytyy varmistaa, että meillä on yhteyspisteet Jäsenvaltioissa Meidän täytyy varmistaa, että kaikista voidaan raportoida välittömästi ja tuloksellisesti. Minä uskon, että tietoverkkojärjestelmän direktiivin hyväksyminen lähettää hakkereille ja rikollisille vahvan viestin. Komission tiedonanto tietoverkkojen suojelemisesta perustuu neljän pilarin. Ensinnäkin valmistautuminen, ennaltaehkäisyn löytäminen ja vastaus ja korjaaminen. Nämä avainperiaatteet edellyttävät vahvistamista uudessa direktiivissä tietoverkkohyökkäysten osalta. Tiedonanto on todennut myös, että vasta 12 jäsenvaltiota on ryhtynyt toimiin turvaverkkoon verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Kaikki jäsenvaltion täytyy täydentää näitä toimia mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy lisätä tietosuojaa, kun on kyse luottamuksellisistakin tiedoista monilla aloilla, lisätä yhteistyötä oikeusviranomaisten kesken. Meidän täytyy myös vastustaa laitonta puuttumista tietoverkkoihin. Me tarvitsemme rikosseuraamuksia myös laittomille toimille. Se johtaa parempaan suojaan yrityksissä, pk-yrityksissä varsinkin, jotka ovat riippuvaisia tietoverkkojärjestelmistä. Näin yritykset ovat elinkelpoisempia. Minulla on sanottu, että vuonna 2001 yleissopimus pitäisi miettiä uudelleen. Se edellyttää laajoja neuvotteluja kuitenkin. Yleissopimus määrittelee jo laittomat toimet, puuttumiset, petokset ja pakotteet. Teen herra Eilerin kanssa, menikö se nyt oikein, tämän lausunnon parissa ja muiden varjojen kanssa. Kiitos. Bedank mich, kollega Tsukalas. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που οι συνάδελφοι ανέφεραν... Kiitos puheenjohtaja. Kollegoiden puheenvuorot ovat hyvin mielenkiintoisia. Edustaja Evelin puheenvuoro oli kaikki tärkeintä tässä. Nämä asiat ovat tärkeitä, että voidaan säädellä kysymystä, mutta tämä kysymys on samalla hyvin tekninen. Haluaisin nyt lyhyesti aiheesta jotain sanoa. Minä olen itse kerännyt professoriajoistani kokemusta tietojärjestelmistä. Tietoa voidaan kerätä ja siirtää ja työstää. Sitä voidaan tietenkin muuttaa ja jakaa eri tavoin. Ja jos tämä kaikki nyt yhdistetään tietoverkkoihin ja ajatellaan nyt terveellä järjellä tätä kysymystä, niin silloin totta kai voidaan ymmärtää, että tietoverkko, rikollisuus tai terrorismikysymys voidaan selvittää tutkimuksen kautta. Tämä on hyvin merkittävä kysymys. vuodella, vuonna 1985 on jo sanonut, että tuleva terrorismi on tietoverkkorikollisuutta tai terrorismia. Ja nyt voimme todeta, että tämä on aivan oikea lausuma. Tämä aihe on siis hyvin tärkeä, kun ajatellaan sitä, miten hallitukset käyttävät valtaansa, mutta tämä on erityisen tärkeää myös teollisuudessa, elinkeinoelämässä kaiken kaikkiaan ja yrityksille totta kai. Siksi voin vain sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että nyt olen kuullut, että tehdään oikein tehokkaasta työtä. Meidän pitää vahvistaa Enisan asemaa lisävarojen kautta, lisätutkimuksen kautta. Herzlichen Dank. Mm, sydämestä kiitokset. Mistä Heller vielä kerran. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää. Huomaan, että varjoesittelijät ja kollegat tuntevat asiaa pitkälti ja se on välttämätöntäkin, koska aikaisemminkin on tehty monia aloitteita, mutta meikä pirstaloituneita. Yksi esimerkki vain meistä. Euroopan unionista Euroopan parlamentti tukeutuu tietoa siihen, että me, meihin, että parlamentin ei ole niin helppo hyökätä. Ähm, Tämä ei ole varmaankaan pysyvä eurooppalainen ratkaisu. Meidän mietinnästämme me puhumme oikeudellisesta harmonisoinnista tässä pitkälti. Tärkeää on kuitenkin, että lähestymistapa on paljon laajempi. Monet näistä käsitteistä, joita nyt ollaan vasta luomassa ja lähentämässä, näitä rikosnimikkeitä ja käsitteitä ei ole vielä määritelty. Saamme oikeastaan päivittäin uutta tietoa siitä, minkälaisia toimia on olemassa, jotka voisivat olla – rikollisia toimia haitata EUn kansalaisia tai yrityksiä, mutta niitä ei vielä tunneta lainsäädännössä käsitteinä. Ja jos ajatellaan komission puheenjohtaja Barrosoa tai komission jäsen Krussia tai Malmströmiä, jos heiltä kysyttäisiin, onko tämä nyt vaarallinen asia, kun ajatellaan tietoa verkkorikollisuutta, niin jos ajatellaan jotain jäsenvaltiota tai Yhdysvaltoja, niin siellä ehkä voidaan ottaa kantaa, mutta EU:ssa ei tiedetä oikeastaan, tapahtuuko tällaisia rikoksia enemmän nyt. Meillä ei ole oikeastaan minkäänlaista kokonaiskuvaa ja siksi on tärkeää, kun oikeudellisesta harmonisoinnista puhutaan, että tiedetään, että monet asiat, joiden tulisi olla rikosnimikkeitä, ovat niin uusia, että myös jäsenvaltioissa, joissa on tietyt puitteet, tässä ovat vain rajallisesti esine. Ja tämä tarkoittaa sitä, että asiaa on lähestyttävä paljon laajemmalti. Me tarvitsemme voimakkaampaa enisaa ilman muuta. Me tarvitsemme siis vahvempaa enisaa, paljon laajempaa lähestymistapaa esimerkiksi Yhdysvalloissa – Homeland Security-osastolla on tuhat tällaista tietoverkkoturvallisuusasiantuntijaa, jos ajatellaan henkilöstön mahdollisuuksia ainoastaan jäsenvaltioissa ja Euroopassa, niin henkilöitä ei ole edes kahta sataa. Siinä mielessä tämä aihe varmasti aiheuttaa meille paljon työtä lähivuosina, koska tämän ongelman kansantalousulottuvuus on todella – merkittävä. Se uhkaa talouttamme, e- eikä ajatella ainoastaan taloudellisia menetyksiä, vaan infrastruktuuria. Ja esimerkiksi tämä päästökauppa foorumin tapaus on osoittanut, että tämä vaikuttaa myös keskeiseen Euroopan politiikkaan. Tämä ei ollut alun perin esillä tässä yhteydessä, joten toistaisin tämän nyt vielä, koska sitä ei varmaan täällä tunneta niin hyvin. Tästä aiheesta keskustellaan aina näin, että no, päästökauppajärjestelmän tietoverkon kaatuminen oli todella yritys varastaa 30 miljoonaa näitä päästölupia. Joten siinä mielessä minä pyytäisin tai oikeastaan kiittäisin siitä, että kollegat toimivat tässä yhteydessä. Ei katsota ainoastaan tätä yhtä mietintöä tai lausuntoa, vaan vaaditaan jatkuvasti komissiolta johdonmukaista lähestymistapaa tähän tietoverkkorikollisuuteen. Joskus jäsenvaltiot ovat hyvin itsekkäästi puhuneet omasta asemastaan, mutta ei voida ajatella, että yksi jäsenvaltio suojautuu. Euroopan tulee suojautua – niin, etteivät rikolliset pääse juuri Euroopan heikoimmasta kohdasta sisään. Eli tämä on nyt todella tilaisuus meidän ajaa tätä kysymystä poliittisesti. Oikein sydämelliset kiitokset. Päättäisin tämän keskustelun määräaika tarkistusten jättämiselle ensimmäisen, ensimmäinen päivä lokakuuta. Tämä on aika kaukana, mutta se liittyy Liben aikatauluihin. Seuraavana esityslistalla analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskien arviointi. Esittelijä Romana Jordan Giseli. Kollegalla on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, na poručilo je bilo... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaiken kaikkiaan on tullut 188 tarkistusta. On sanottava, että olen säännöllisesti myös tavannut varjoesittelijöitä. Me pyrkim, pyrimme löytämään kompromissitarkistuksia noin parikymmentä todennäköisesti. Kuten varmasti olette panneet merkille myös asiakirjoista, minäkin olen itse tehnyt joitakin tarkistuksia mietintöön. Ne ovat sellaisia tarkistuksia, jotka tähtävät siihen, että muotoilut ovat yksinkertaisempia ja selkeämpiä. Kyse on tarkistukset, joissa viitataan myös kansainvälisen energiajärjestön tietoihin, komission asiakirjaan 2050 tiekarttaan energiatehokkuuden osalta. Lisäksi on tarkistuksia, jotka liittyvät tehokkaampaan energian käyttöön. Totesin, 188 tarkistusta on kaikkiaan tullut. Pyrin nyt kommentoimaan niitä ryhmitellen ne kuitenkin. Siellä on jotakin tarkistuksia, jotka haluavat tähdentää myönteisiä ja kielteisiä näkemyksiä yhteiskunnan kehityksessä, kun meillä on yhä enemmän hiilidioksidipäästöjä. Kaikkia en voi kuitenkaan tukea, olen haluan tekstistä tasapainoisen niin, että puhutaan sekä myönteisistä että kielteisistä seikoista. Esimerkiksi jos ajatellaan rahoitus- ja talouskriisiä, niin toki pitää paikkansa, että sen myötä päästöjen hinta on laskenut, mutta toisaalta on sillä vaikutuksensa myös investointeihin. Siksi minä voin oikeastaan tukea tarkistuksia, jotka huomioivat kokonaistilanteen. Sitten siellä on tarkistuksia, jotka viittaavat ETS-sään. ETS ei ole oikeastaan kunnolla päässyt vielä käyntiin. Tämäkin oikeastaan johtuu talous- ja rahoituskriisistä. Olemme törmänneet moniin vaikeuksiin, joihin olen viitannut myös omassa tarkistuksessani, kuten myös omassa lausunnossani. Uudessa Seelannissa tai Kaliforniassa, kuten muuallakin, on pystytty osoittamaan, että näillä toimilla kuitenkin on vaikutusta. Minä en missä tapauksessa voi hyväksyä sellaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät estämään ETSn toimintaa. Ei mielestäni ole myöskään viisasta tukea tarkistuksia, jotka haluavat radikaalilla tavalla ruveta muuttamaan ETS. Kuten juuri totesin, meidän täytyy kuitenkin saada se toimimaan sataprosenttisesti. Sitten on myös tarkistuksia, jotka puhuvat uusista tavoitteista 2020 strategian pohjalta. Nämä tavoitteet voivat olla vielä sitovampiakin, jos meillä kuitenkin on kansainvälisiä sitoumuksia myös niiden rinnalla mutta me tarvitsemme kuitenkin tämän lisäksi vielä vakautta järjestelmässä. Meidän täytyy pystyä toteuttamaan ne sitoumukset, joita olemme jo tehneet. Siis nämä tavoitteet, jotka on lyöty lukkoon, niin ovat hyvin tunnettuja. Komission tiekartta on näiltä osin mielestäni hyvä. Meidän ei pitäisi puuttua nyt ETS, vaan 20 prosentin tavoite pitää saavuttaa myös energiatehokkuudessa. Nimittäin tämä merkitsee 25 prosenttia vähemmän päästöjä 2020 mennessä. Sitten vielä muutama sana tarkistuksesta liittyen uusiin tavoitteisiin. Siellä on myös viitattu energiatehokkuuteen. Minun mielestäni meidän pitäisi kuitenkin pitäytyä Bentsen mietinnön kantoihin ja ehdotuksiin. Minä voin kyllä tukea sellaisia tarkistuksia, jotka puhuvat vielä suuremmista ponnisteluista eri aloilla, kuten liikenteessä tai kiinteistöalalla rakentamisessa, siis alueista, jotka ovat ETSn ulkopuolella. Sitten myös tutkimuksen sitovista tavoitteista on puhuttu, mutta mielestäni ne eivät kuulu tähän lausuntoon. Sitten siellä on vielä joukko tarkistuksia, joissa kollegat ovat ottaneet kantaa yksittäisiin tekniikoihin – Minulla on omat varaumani tältä osin. Nimittäin politiikassa meidän täytyy lyödä lukkoon ennen kaikkea poliittisia kriteereitä. Näitä tehdään Euroopan parlamentissa ja sitten totta kai asiantuntijat voivat miettiä sopivimpia tekniikoita tällaisia kriteereitä, kriteereiden pohjalta, jos ajatellaan, täällä on yksi tarkistus, joka liittyy sähköjärjestelmän mielestäni niin se ei ole asianmukainen tässä yhteydessä. Sitten ydinvoimaan liittyen on myös tarkistuksia. Tämä asiakirjahan ei ole ydinvoiman puolesta tai sitä vastaan, siksi nämä tarkistukset eivät ole asianmukaisia. Siellä on vielä tarkistuksia, jotka edellyttävät Euroopan komission kiinnittävän huomiota toimintaohjelmiin. Siellä on useita, joita voin näiltä osin tukea. Sitten vielä tarkistukset, jotka esittävät ratkaisumahdollisuuksia. Esimerkiksi saataisiin vähemmän olisi ja Totta kai tällaisia voin tukea. Siellä on myönteisiä esityksiä. Esimerkiksi Euroopan komission pitäisi saada aikaan älyverkkoja varten standardeja, kuten liikenteessäkin, kunnon järjestelmä, jotta voidaan ottaa nämä älyverkot käyttöön. Ne ovat myönteisiä esityksiä. Siellä on myös esityksiä siitä, että voidaan standardoida paremmin järjestelmiä näin leikata päästöjä. On esitetty myös puiteohjelmaa tutkimusta varten niin, että voidaan kehittää uusia tekniikoita. Ja sitten kohesiorahastoon liittyviä esityksiä voi myös tukea pidän myös tarkistukset, jotka korostavat pk-yritysten roolia tavoitteita toteutettaessa. Kollega Erzog on tämän tyyppisiä tarkistuksia esimerkiksi esittänyt ja niitä voi tukea. Sitten kollega Carvalho on puhunut alakohtaisesta lähestymistavasta ja tästä olen samaa mieltä. Joissakin tarkistuksissa puolestaan on tähdennetty sitä, että tähän mennessä me emme ole keränneet tai huomioineet tietoja riittävässä määrin. Eli meidän täytyy uudelleen miettiä näitä tietoja. Ne eivät ole olleet riittävän täsmällisiä. Esimerkiksi 93 tarkistus, joka liittyy energiaverkkoihin investoimiseen, tai sitten sellaiset tarkistukset, jotka viittaavat minun toiveeni ETSn joustoon, ja näiden tarkistusten mielestä se ei olisi järkevä 101 ja 99 ovat tällaisia tarkistuksia. Kuten totesin aluksi, aion tehdä myös kompromissiesityksiä. Niiden myötä me voimme yhdessä lisätä kunnianhimoa myös energiatehokkuudessa ja energian kulutuksessa. Siellä tulee myös kompromissitarkistuksia, joiden myötä voimme tähdentää CCS-merkitystä. Puhuja mikrofoni nyt sun menikin. Aiki govorio o pomen... Niin, olin sanomassa, että tarkistukset, jotka korostavat tutkimusten merkitystä kansainvälisellä tasolla. Nyt voin mielelläni kuulla vielä kollegojen reaktioita näihin omiin esityksiini. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tästä erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme tehneet. Kiitos myös parlamentin henkilöstölle, jotka ovat tukeneet minua lausunnon valmistelutyössä. Kiitos paljon. Avataan keskustelu. Mekodella pyysi, että viittamme siihen, että meillä on täällä opiskelijoiden vierailijaryhmä Bocionin instituutista Kalabrian alueelta. Toivottavasti sanoin tämän kaiken oikein. Tervetuloa oikein sydämellisesti. On mukava, että nuoret saavat vähän käsitystä siitä, miten täällä keskustelua käydään. Tervetuloa. Jatkamme keskustelua. Edustaja Niin, mukava, että meillä on vieraita. Niin ja näkee muutamia nuoria kasvoja täällä. No aivan. Ja että kansalaiset osallistuvat tähän. Tämä on tärkeää tämän aiheen osalta. Tässä on kyse valikunta-aloitteisesta mietinnöstä. Ja sillä on arvoa ainoastaan siinä tapauksessa, että suuri enemmistö antaa sille parlamentissa tukensa me näimme viime torstaina esimerkiksi siitä, miten ei tulisi toimia, eli toivon, ettei sitä koeta nyt tämän mietinnön osalta. Siksi on tärkeää, että valmistelutyöt tehdään tarkkaan. Kollega lausunnon valmistelija on ponnistellut paljon. Hän on valmis myös esittämään kompromisseja ja näin luodaan hyvä pohja laajalle kompromissille Euroopan parlamentissa. Hyvin tärkeä rooli tässä yhteydessä on juuri teollisuusvaliokunnalla. Tämähän on ympäristövaliokunnan mietintö, johon me esitämme lausuntomme, mutta meillä on kuitenkin tässä ratkaiseva asema. Jos haluamme, että meitä kuullaan tämän aiheiden yhteydessä, tarvitsemme suuren enemmistön, muuten voimme lopettaa työnteon. Muuten meidän ei tarvitse tai kannata tätä työtä tehdä. Vuonna 2008 ilmastopaketti on lähtökohtana. Minun on sanottava, että hyvin nopeasti saatiin liikkeelle sellaista, mikä aiheutti Mä vatsanpuruja monille kollegoille, että niin nopeasti ensimmäisessä käsittelyssä asia vietiin parlamentissa läpi. Siksi vetoaisin nyt siihen suuntaan, että – ei lähdetä avaamaan tätä pakettia. Nyt on puhuttu vielä lentoliikenteen lisäämisestä. Myös laivaliikenne voitaisiin lisätä, mutta koko pakettia ei pitäisi avata. Ensin annettaisiin kolmannen kauppakauden alkaa. Moniin kollegoihin otetaan yhteyttä varmasti omilla, omissa vaalipiireissä. Eli ei puututtaisi nyt näihin arvoihin, vaan katsotaan ensin, että järjestelmä saadaan muutettua. Vuodesta 2008 on tapahtunut paljon ilmastohuippukokoukset, Kööpenhaminan tapahtumat. Nyt on välttämätöntä, että Euroopan unioni on mukana niissä pöydissä, joissa päätetään – me emme päässeet siis itse neuvotteluihin, vaan jäämme ulkopuolelle. Tässä tarvitaan nyt eurooppalaista ulkosuhdehallintoa, että meillä on jonkinlaista ilmastodiplomatiaa. Tämä ajatus pitää saada tähän mukaan. Ei niin, että Eurooppa katselee jostain reunoilta, vaan on mukana neuvottelemassa silloin, kun puhutaan kansainvälisistä ilmastosopimuksista. Ilmastosopimus olisi välttämätön, koska me emme pysty maapalloa pelastamaan yksin, se on ihan selvää muiden suurien valtioiden on osallistuttava ilmastosopimukseen ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Se on aivan selvää. Energiatehokkuus on mielestäni tässä oikea keskeinen tekijä, kuten valmistelijankin tekstissä. Selkeät tavoitteet, eli se energia, jota ei tarvitse käyttää, on parasta energiaa, ei tarvitse ajatella tässä sitten, mitä päästöille tehdään, vaan ei käytettäisi energiaa. Se olisi paras mahdollisuus. Tässä olisi katsottava asuntoja, rakennuksia. Tätä kautta voitaisiin varmasti luoda myös työpaikkaa, kun huolehdittaisiin siitä, että rakennuksista tulee energiatehokkaampia. Näin luotaisiin siis myös työpaikkoja, jos haluamme selkeät puitteet sille, mihin pitäisi nyt keskittyä. Siitä voitaisiin sopia ja myöskin huolehtia siitä, että saadaan PK-yrityksille pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta. Näin varmasti olisi suurta säästöpotentiaalia. Päästökaupan lisäksi voitaisiin näin luoda paljon työpaikkoja. CCS talteenotto- ja varastointikysymystä pidän teknologiana, joka ei ole vielä ihan kypsää, mutta ei sitä pitäisi ihan syrjäänkään heittää. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko tai kolme mahdollisuutta. Ei tuoteta ollenkaan hiilidioksidipäästöjä Euroopan unionissa. Voitaisiin tietenkin sanoa, että tuotanto, teräskemian teollisuus siirtyisi EUn ulkopuolelle. Tämä tuskin kiinnostaisi teollisuusvaliokuntaa. Tai sitten päästään, päästät ilmakehään. Joka tapauksessa pitäisi tutkia ja jäsenvaltioiden pitäisi luoda puitelainsäädäntöä lainsäädäntöä tässä, että puututtaisiin myöskin tämän talteenotto- ja varastointikysymykseen. Minä suhtaudun skeptisesti CCS, koska hyväksyntä on noin nollan tasolla ainakin omassa jäsenvaltiossani. Kaikki toimet, joihin me lähdemme, tuleva ilmastolainsäädäntö on tärkeä, mutta tärkeää on myös, että siitä viestitään järkevällä tapaa. Se on tärkeää ylipäätään, kun jotain tehdään, koska muuten käydään keskustelua energiatehokkuuden parantamisesta vaikka. Ja puheenjohtaja esittää yhtä kantaa, toiset toista, sitten kiistellään ja siitä ei saada mitään järkevää johtopäätöstä. Etukäteen pitää keskustella siitä, mikä olisi järkevää, miksi näin tehdään. Tässä on suurta vajetta tällä hetkellä. Toivoisin myös, että kaikessa tulevassa ilmastolainsäädännössä ja kaikkien toimien osalta – ei puhtaisi ainoastaan ympäristöstä. Ympäristön alalla ponnistelemme kyllä paljon. Ja puhutaan taloudellista vaikutuksista, mutta energia-alalla tehtäviin päätöksiin ja ilmastopäätöksiin tarvitaan myöskin komission puolelta arviointia siitä, mitä vaikutuksia näillä määräyksillä on sosiaalisesti jokaisen jäsenvaltion osalta. Mitä tapahtuu, kun tehdään näin? Eli kaikki lainsäädäntöehdotukset komissiosta sisältävät nyt sosiaalisten vaikutusten arvioinnin. Uusiutuvat energialähteet sitten. muistaakseni päiväinen Japanin katastrofia. Meillä oli varjoesittelijöiden tapaaminen, jossa sanoin, että minä en haluaisi puhua tässä siitä, tuemmeko vai vastustammeko ydinvoimaa. Minun kantani on ydinvoimaa vastaan, mutta se pitäisi mielestäni jättää tästä mietinnöstä tai lausunnosta pois, koska tarvitaan jotain järkevää tekstiä. Eli voisimme tässä kaikki vähän pidättyä esittämästä kantoja, mutta minä olen tehnyt ehdotuksen 2020, mutta kompromissilinjana voisimme sopia siitä, minkälaiset prosenttiosuudet halutaan vuodelle 2030, jos ei voida sopia vuodesta 2020, niin että meillä on selkeä sanoma komissiolle ja muille toimielimille siitä, mihin tässä pitäisi mennä. Tämän verran uusiutuvista energialähteistä. Joka tapauksessa, joka tapauksessa tätä pitäisi katsoa teknologiaa neutraalisti. Kiinassa 4-5 vuoden suunnitelmat Sanoin eilen, että minua hiukan haittaa se, että meillä on 40 vuoden suunnitelmat ja sitten suunnitelmista luovutaan kolme neljän vuoden kuluttua ja syntyy uusi trendi. Ei voida nyt ihan tarkkaan sanoa, kuinka paljon sähköautoja teillä on vuonna 2020. Tietenkin voidaan kirjata tietyt puitteet, joita toivotaan, mutta teknologiaa ei voi tällä kertaa sanella. Tätä on jo yritetty joissain valtiomalleissa, mutta se ei ole oikein hyvin onnistunut. Meillä on taitavia insinöörejä, hyviä yrityksiä, jos järkevät tavoitteet kehitellään niin, näistä säännöistä varmasti voidaan pitää kiinni. Siksi vetoaisin senkin puolesta, että suhtaudutaan asiaan teknologianeutraalisti. Yhteenvedonomaisesti minun käsitykseni on, että meidän kaikkien tulisi yhdessä huolehtia siitä, että tämä valiokunta-aloitteinen mietintö saadaan suurella tuella kulkemaan Euroopan parlamentin käsittelyn läpi. Ei avattaisi päästökauppajärjestelmää, voitaisiin puhua siitä, lisättäisiinkö muutama seikka, kuten laivaliikenne siitä, keskusteltiin jo vuonna 2008 selkeät tavoitteet energiatehokkuuden osalta – ja sekä tavoitteet uusiutuville energialähteille ja pyytäisin, että tulevaisuudessa kaikki lainsäädäntöesitykset eivät sisältäisi taloudellisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia, vaan arvioitaisiin myös jokaisen jäsenvaltion osalta sosiaalisia vaikutuksia. Teknologian neutraalisti, kiitos. Kollega Ek. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi kiittäisin valmistelijaa hyvin osallistavasta strategisesta työstä varmasti löytyy hyvä ratkaisu viikon päästä tai jotain sellaista. Meillä on ollut jo ollut yksi kokous ensi viikolla varjosittelijöiden toinen kokous tulossa. Ensinnäkin ajattelen, että meidän täytyy nähdä energiatehokkuus ei pelkästään ilmastovälineenä, vaan myös kilpailukykyvälineenä. Minun mielestäni tämä on nähtävissä myös komission jäsen Oettingerin että Hedegorin tiedonannoissa. Minun mielestäni meidän täytyy tämä huomioida tämän tyyppisissä asiakirjoissakin aluepolitiikassa, rakennerahastoissa – YMPssäkin. Esimerkiksi jos ajatellaan Ruotsin maataloustuottajärjestöä, niin he ovat luvanneet 2030 mennessä päästöneutraalia tuotantoa. Mielestäni se on ihan hyvä, kun ajatellaan lupauksia, joita on kuultu vaihtoehtoisista energioista, että että voitaisiin tarjota osa ratkaisua ainakin yhteiskunnalle, niin, niin näiden tarjoajien pitää olla osa myös ratkaisukeinoja. Mielestäni se on ihan mahdollistakin. Täytyy suhtautua myönteisesti innovaatioihin ja keksintöihin. Suosittelenpa, että energiaviikon aikana menette konferenssikeskukseen – jossa Eurooppa ja USA ovat esittämässä esimerkkiä ja ohjelmia. Siemens esimerkiksi, sen suurimmat turbiinit, jotka perustuvat aurinkoon ja kaasuteknologiaan. Se on aivan suuren moista ilmaston näkökulmasta, energiatehokkuudenkin näkökulmasta. Father Christmas. Kuulosti joululta. And, but also from a technical point of view. Toki myös teknisesti. Espanja, Israel, Kalifornia ovat kai kärjessä. Mahdollisuudet ovat valtavat tällä saralla. Mutta komission jäsen Hedegordin näkemyksetkin pitää tässä näkyä, kun hän on verrannut investointiastetta suhteessa PKT. Euroopassa 19 prosenttia, Intiassa 28 prosenttia, Etelä-Koreassa 35 prosenttia, siis paljon enemmän, ja Kiina 48 prosenttia. Komission arvio on, että jos käytämme nykyisiä välineitä, niin se on noin puolitoista prosenttia. 25 prosenttia siis. Kiinan verrattuna puolet vähemmän kuitenkin vielä. Meidän täytyy työpaikat, investoinnit, innovaatiot yhdistää tähän energiatehokkuuteen, säästöihin. Varmasti tästä löytyy enemmistöjäkin. Olen samaa mieltä myös siitä, että tässä tarvitaan laajoja enemmistöjä. Tavoitteista ne ovat hyviä. Näin jotain saavutetaan ja saadaan aikaan. Minä tykkään tavoitteesta joka paikassa ja asiassa. Myös kotimaan markkinoilla tarvitaan tavoitteita energiatehokkuudessa, ei pelkästään puututa yksityiskohtiin, kuten ilmastopaketissa, koska se oli aika hankalaa neuvottelujen kannalta. Mutta tässä on mahdollisuuksia kuitenkin valtavasti. Me tarvitsemme tavoitteita, jotta tiedämme, mitä meidän täytyy saavuttaa eri maissa. Ja varsinkin eurooppalaiset tavoite tarvitaan energiatehokkuudessa ja päästä 20-30 niin, että komissio tekisi myös esityksiä, joita me tarvitsemme standardeissa, tekniikoissa, investoinneissa, teollisuuspolitiikassa ja sen sellaisessa. ETS sitten sitten sanoisin, että aika paljon siinä on asioita, jotka on otettava esille. Ne on korjattava tai niitä on kohennettava. Kovasti vastusta kuitenkin sitä, että Pandoran lipas nyt avataan uudelleen ETS-järjestelmän osalta. Nyt oikeastaan meidän täytyy vain lisätä sinne asioita, kuten nyt on käymässä lentoliikenteen, laivaliikenteen kanssa, ne ovat tärkeitä myös ympäristön näkökulmasta. Ajatellaanpa Itämerta esimerkiksi, jotta voidaan standardeja kohentaa siellä laivaliikenteen parissa. Se on aivan välttämätöntä. Eli siinä aloja, joita on hyvä tutkailla. Tämä koskee myös petosten välttämistä. Kun ETSstä neuvoteltiin, tein tarkistuksen tätä varten ja komissio väitti sitä mahdottomaksi toteuttaa. Nyt komissio on palannut asiaan ja yhdessä parlamentin ryhmien kanssa viime kolmikantaneuvotteluissa me joudumme sen poistamaan, kun Ranskan ministerin kanssa keskustelimme, Borlon kanssa keskustelimme. Ehkä on hyvä palata tähän, koska siinä on toteutettavissa jotain avoimuutta, kuten pörssimarkkinoillakin mietitään näitä sisäpiirikauppoja ja, ja sen sellaista. Olen samaa mieltä. Meillä on myös neutraalia tekniikkaa. Jos saadaan kunnon markkinat, niin se on hyvä, että tiedetään investointien mahdollisuudet jatkossa – Yli 10 000 yritystä on jo mukana ja näin varmasti tekevätkin, eli suunnittelevat, ynnäävät ja tekevät omia päätöksiään. Eli, eli pankkitoimintakin on tässä tärkeää myös markkinoiden kannalta. Sitten vielä ETSstä lopuksi. On ollut esimerkkejä siitä, että maat ovat käyttäneet kauppaoikeuksiaan välttääkseen markkinatoimintaa ja antaakseen avointa valtion tukea uusien laitosten rakentamiseksi tai niiden ylläpitämiseksi. He ovat tarjonneet myös enemmän päästöoikeuksia. Mainitsen kolme vakavaa esimerkkiä, sitten ulkopuolella tämän jälkeen, mutta tältä pitäisi välttyä. Paljon on, johon pitää puuttua, mutta ei ainakaan avata ETS-järjestelmää, koska siitä ei päästä puusta pidemmälle. Ei ainakaan 2020 mennessä. Eli kiitokset. Mielestäni meillä on nyt edessä kiintoiset ajat. Valmistelijan ja varjovalmistelijoiden kanssa varmasti saamme enemmistöt hyville esityksille täysistunnossa sen välttämiseksi, mitä viime viikolla kävi ydinvoiman kanssa. Kiitos. Bedanke mich, Kollege Pieper. Kiitos, kollega Pieper. Ja, herzlichen Dank. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Koska jotkut huomiot täällä laittavat minulla paljon pohdintaa. Energiatehokkuus. Jos tässä yhteydessä otetaan sitova tavoite käyttöön – ja viitataan tiettyyn päivämäärään, niin tällä kai vain estetään talouskasvu. Jarrutetaan siis talouden kasvua ja mielenkiintoista tässä on se, että rajoitetaan riippumatta siitä, mitä energiamuotoa käytetään. Me jarruttelemme siis kasvua myös, vaikka käytettäisiin uusiutuvia energialähteitä. Onko tämä nyt meidän ajatuksemme mukaista, jos haluamme sitovat tavoitteet. Eihän tällaista voida tosissaan esittää, kun halutaan lisää uusiutuvia energialähteitä. Toinen asia, ehkä tämä pohdituttaa joitakin muutakin. Kansainväliset energiajärjestöt ovat tehneet esitelleet tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2030 vuodelta 1990 Tässä yhteydessä hiilidioksidivolyymiset 40 miljardia nousua. Tässä voimme Euroopassa tehdä mitä haluamme. Saksassa miljardista 700 miljoonaan. Tällainen leikkaus onnistuu. Miljardista siis 700 miljoonaan tonniin. Tämä on siis näin paljon. Todella pikku summa määrä kansainvälisesti Kyllä tämä on ihan oikein ja paikallaan sinänsä, mutta meidän pitää kuitenkin ymmärtää, mistä tosiasioista täällä puhutaan, hyvät naiset ja herrat. Kun Kioton pöytäkirjassa puhutaan taakan jaosta, tämä on menneisyyttä, mutta 75 prosenttia leikkausmäärästä Euroopassa tuli yhdelle maalle, Saksalle. Ja nyt jos tiukennetaan tätä ruvia lisää, niin ne maat, ovat tässä seuraavana esillä, jotka eivät ole tehneet riittävästi etelässä ja itäisessä Euroopassa. Ja todella pyytäisin nyt, että ymmärrätte selvästi, miten tämä vaikuttaa teollisuuden kilpailukykyyn esimerkiksi. Kolmas kauppakausi päästökauppajärjestelmässä. Hyvä, että siihen päästään, mutta mitä se tarkoittaa sähkön hinnalle? 30 40 prosenttia sähkön hinnan nousua. Hiilivuodosta voidaan puhua ja puhua, mutta tämä on nyt tosiasia. Sitten tarkistus, joka on esitetty kohtaan kaksi, että poistettaisiin se, että me tuomme julki huolemme siitä, että kun energiahinta jatkuvasti kasvaa, niin teollisuusyritykset poistuvat Euroopasta. Että tällaista ei, ei edes haluta täällä todeta, on mielestäni ikävää. Minun alueellani on terästeollisuutta, alumiiniteollisuutta, joka on nyt jo juuri korkeiden energiakustannusten takia jättämässä alueemme. Ja se, ettei täällä edes sallita keskustelua aiheesta, on todella skandaali. Jos tällaisia tarkistuksia esittää, ei kyllä oikein ymmärrä elämän realiteettia. Kiitos. Kollega Gierek. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä esittelijän ajatuksiin. Kestävä kehitys on kaikkein tärkeintä. Sellainen kestävä kehitys ja kasvu, jossa huomioidaan talon lisäksi myös sosiaaliset ulottuvuudet, erityisesti nyt kun meillä on talouskriisi vallalla. Usein virallisissa EU-asiakirjoissa, joilla, jotka liittyvät näihin sitoviin tavoitteisiin, 2020 mennessä. Niissä tehokkuus sekoittuu energian säästöihin eli energian kulutuksen vähentämiseen. Tämä on mielestäni kyllä nyt asian vääristelyä. En tiedä, mitä hallituksemme allekirjoittu ja minkälainen määritelmä kyseisistä asiakirjoista tuolloin löytyy, kun tehokkuudesta puhuttiin, mutta kyseessä ei joka tapauksessa ollut 20 prosentin kulutuksen lasku, vaan pikemminkin tehokkuuden lisääminen 20 prosentilla. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Ja minusta päästöjen vähentäminen 2020 mennessä 20 tai jopa 25 prosentilla on aika lailla realistista, mutta tähän ei pidä päästä niin, että hallinnollisesti pakotetaan tämä raja käyttöön, sillä tämä johtaisi markkina rajoituksiin. Tämä olisi kuitenkin tärkeää, jos pyritään toimimaan tehokkaasti, mutta sitten pitää määritellä se, mitä tehokkuudella tarkoitetaan. Täällä on puhuttu aikaisemmin tehokkuudesta, mutta ajatus oli korostaa säästöjä. Tehokkuutta voidaan mitata kulutuksen, kulutuksella per maa tai kulutus per henkilö, tai sitten voidaan tarkastella tehokkuutta niin, että mietitään, miten energia, energiasta tehdään työtä. Joka tapauksessa meidän pitää ensin kunnolla määritellä tehokkuus. Meidän pitää käsittää tehokkuus niin, että käytetään energiaa tehokkaasti niin, että pystytään saavuttamaan tietyt tavoitteet ja sitten tutkimusten ja innovaation avulla me voisimme vähentää päästöjä ja vähentää energian kulutusta parantamalla tehokkuutta. Ja tältä osin voin yhtyä esittelijään. Eli tehokkuuden lisääminen 20 prosentilla antaisi tuloksena yli 20 prosentin päästövähennykseen. Voitaisiin päästä jopa 30 prosentin päästövähennykseen. Mutta meidän on taas kerran siis mietittävää tätä tehokkuuden määritelmää ja käsitettä, jotta ollaan varmaan siitä, että puhutaan samasta asiasta. Ja sitten toiseksi haluaisin sanoa, että energia- ja ilmastopaketti on hyväksytty kaikkia jäsenvaltioita koskien. Tässä on hyvin pieniä eroja, vaikka kullakin valtiolla on oma taloudellisen kehityksen taso. Tämä on kuitenkin kompastuskivi, jos pyritään vähentämään päästy yli 20 prosentilla. Kuitelkaamme esimerkiksi Puolan tilannetta, jos siellä keskitytään tehokkuuteen ja jos lämpö eristetään rakennukset, ja käytetään sähkövoimaloita, eikä ainoastaan lämpövoimaloita, näin voitaisiin päästä 35 prosentin vähennykseen teollisuudessa. mutta kun teollisuuslaitokset siirtyvät pois EU-sta, niin ollaan menossa aika eri suuntaan. Jos näitä rajoituksia pakotetaan käyttöön, niin tämä voi johtaa energiakriisiin Euroopassa. Näin voi käydä. Tämä on ihan realistista. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Metsäros. Kiitos puheenjohtaja kun kuuntelin esittelijää, niin vaikuttaa siltä, että tässä saamme aikaiseksi aika tasapainotetun ja järkevän tekstin, vaikka se tuli olemaan helppoa. Täällä edelliset puhujat sanovat kaikenlaista mielenkiintoista, ja minäkin haluaisin nyt mainita tiettyjä seikkoja. Kieton pöytäkirjan päätösten pohjalta nyt on jo päästy aika hyvin tuloksiin, jos ajatellaan hiilidioksidipäästöjä. Nyt ei voida tietysti olla liian tyytyväisiä, jos ajatellaan siihen, minkälaisia sitoumuksia meillä on, että 2020 mennessä jotkut valtiot voivat päästä 30 prosentin päästövähennyksiin. No, tällä alalla on tehtävä vielä valtavasti ja voin kuvitella, että 2050 mennessä jotkut kehittyneet maat pääsevät jopa 80 prosenttia tai sen yli, mutta tällä hetkellä on aika skeptinen tilanne Keski- ja Itä-Euroopassa. Meidän pitäisi päästä sisäisissä päästöissä eh, suurin vähennyksiin, jottei mentäisi yli tämän lämpenemistavoitteen jotta tähän voidaan päästä, Tämä tulee olemaan aika kallista ja tässä voitaisiin näyttää tämä asia toteen luvuilla. Jos ajattelen ostan ajatuksia, tämä on aika lailla realistista. Tämä on eksponentiaalinen käyrä, joka saturoituu tiedyn tietyn ajan kuluttua ja tarvitaan aika paljon enemmän energiaa sitten siihen, että jotain muutoksia tapahtuu. Eli alussa päästään näyttäviin tuloksiin ja myöhässä vaiheessa tämä tulemaan yhä vaikeampaa. Tätä pitää miettiä, mutta pitää kuitenkin edetä tällä tiellä jolle on lähdetty. Meidän pitää miettiä aktiivisten ja passiivisten välineiden välistä tasapainoa tässä asiakokonaisuudessa näissä tavoitteissa aktiivivälineet tarkoittaa sitä, että tarvitaan parempaa energiayhdistelmää Fukushiman jälkeen ydinvoiman kehittämisen vauhti voi muuttua, siksi tarvitaan lisää energiaa vihreiden energian käyttöönottoon. Joka tapauksessa, jos ajatellaan tavoitteisiin pääsyä ilman ydinvoimaa, niin se ei ole mahdollista ennen vuotta 2050. Sen takia on mietittävä ydinvoiman ja polttoaineen turvallista käyttöä ja sitten passiivinen, passiiviset välineet tässä tärkeänä osana pidän säästöä, säästämistä ja mielessä on nyt rakennusteollisuus, joka on vastuussa 40 prosenttia päästöistä meidän pitäisi tukea passiivisia välineitä ja tarvitsemme kompromissin, jossa huomioidaan uudistuvat energian eh, välineet ja energialähteet ja säästö. Me emme voi siis ainoastaan energialähteisiin laittaa paljon rahaa ja sitten joissain paikoin ei tueta tarpeeksi passiivisia toimia rakennusten ja muiden osalta. Eli tässä on vielä hyvin paljon mahdollisuuksia, joita ei ole käytetty hyväksi ja meidän pitäisi näihinkin keskittää voimavaramme. Kiitos. De Angelis. Kiitos, edustaja De Angelis. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että energiatehokkuudessa tarvitaan yhä enemmän ja paljon selkeämpiä tavoitteita kunnianhimoisempia tavoitteita ilmaston vuoksi, mutta myös kilpailukyvyn vuoksi. 20 prosentin leikkaustavoite hiilidioksidipäästöissä 2020 mennessä on ehkä saavutettavissa, kun ajatellaan, että vuoteen 90 mennessä verrattuna oltaisiin saavutettu jo 17 prosenttia, mutta on hyvä mennä vielä pidemmälle kuin tuo tavoite on hyvin arvovaltaisia tutkimuksia selvityksiä, jotka viittavat siihen, että Euroopan pitäisi 30 prosentilla lisätä tätä tavoitetta 2020 mennessä. Ja todellakin näin voitaisiin elvyttää myös taloutta samalla. 30 prosentin tavoite tarkoittaisi sitä, että voitaisiin kymmenen vuoden aikana työpaikkoja luoda, saada aikaan siis lisää työllisyyttä – näin voitaisiin BKT kasvattaa, saataisiin investointeja niin, että annettaisiin uutta happea taloudellemme, joka on nyt kovasti heikentynyt talouskriisin vuoksi. Mutta meidän täytyy ruveta tekemään päätöksiä 30 prosentin tavoitteen hyväksi. Ja se edellyttää, että ilmastopolitiikassa saamme aikaan myös taloudellisia toimenpiteitä, verotoimenpiteitäkin koordinoidusti Euroopassa niin, että voidaan investoida vähähiilisiin ja puhtaisiin tekniikoihin. Siksi haluaisin kiittääkin valmistelijaa tästä tehdystä työstä. Kehotan, että ruvettaisiin määrittelemään uusia tavoitteita ja tämä 30 prosenttia varsinkin. Minun mielestäni näin saataisiin aikaan investoitakin varten kunnon strategia ja suuntaa investoinneille. Kun muuten saattaa mennä hukkaan energiaa ja tehokkuutta. Menetämme myös kilpailukyvyssä. Sillä on kielteisiä vaikutuksia meidän teollisuutemme. Siellä on kuitenkin aina houkutuksena siirtää tuotanto muualle, ainakin osin. Lopuksi puheenjohtaja, yksi ajatus vielä näin Fukushiman mainingeissa. Minä uskon, että meidän taloutemme tulevaisuudesta on nyt kyse. Ei pelkästään siitä syystä, että me tarvitsemme puhdasta energiaa, turvallista energiaa. Kaikki tämä on myös välttämätöntä, jos me haluamme taata kestävän kehityksen, saada aikaan työllisyyttä. Siksi minä uskon, että kun ajatellaan näitä tekijöitä, tätä talous- ja rahoituskriisiä, tai en ymmärrä, miten jotkut hallitukset vielä voivat aliarvoida näitä tekijöitä. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan pitäisi nyt yhä urheammin mennä eteenpäin, osoittaa vastuunkantoa näissä kunnianhimoisissa tavoitteissa, joita kuitenkin minä pidän tarpeellisina. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, edustaja Jadot. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Satu Hassi, että hän antoi vuoronsa minulle. Näin minä voin ottaa tähän asiaan nyt kantaa. Kiitos Jordan tästä työstä, mihin olemme nyt ryhtyneet. Tässä tulee olemaan oikein mielenkiintoisia keskusteluja. Tässä on ainakin kolmenlaisia tavoitteita, joita meidän on työstettävä. Meillä on tietysti kasvihuonepäästöjen vähennykset. Tämä on tärkein aihe tässä koko asiassa. Toivottavasti me pääsemme tässä aiheessa yksimielisyyteen. Tämä ei tule olemaan helppoa, mutta jos ajatellaan sitä, miten täällä – lausunnossa nyt viitataan 2050 tiekartta, niin tämä ei ole oikein. Se, mitä tässä 2050 tiekartassa sanotaan, ei ole 20 prosenttia ja kaikkein kustannustehokkain tapa päästä kasvihuonepäästöjen vähennykseen 2050 mennessä. Ei, tuossa tiekartassa sanotaan, että alennustavoitteiden täytäntöön panossa, eli energiankuluksen vähentämisessä meillä on tässä yksi tie, ehkä kaikkein paras tie, mutta kuitenkin tehokas tapa päästä vähintään 25 prosentin vähennyksiin kotitalouspäästöjen osalta, kotitalouspäästöjen osalta siis, ja tältä pohjalta meidän on lähdettävä liikkeelle. Ja sitten muut kollegat ovat tämän jo sanoneet, että näistä tavoitteista, joista on puhuttu paljon valiokunnassamme, että meillä olisi sitovia energiaa, tehokkuus, kriteerejä. On aika yllättävä kuulla, että jotkut kollegat vielä sanovat, että energiatehokkuuden edistäminen rakennuksiin ja joukkoliikenteisiin sijoittaminen on ikään kuin kehityksen vastaista, kasvun vastaista. Miten voidaan ajatella, että tässä valiokunnassa kaikkien keskustelujen jälkeen, kun sanotaan, että pitää lakata haaskaamasta energiaa, tämä olisi ikään kuin kasvun vastaista tai kehityksen vastaista, kun täällä sanotaan sitten pitää ikään kuin palata vielä niihin vanhoihin yksinkertaisiin asioihin, näin tämä täällä sanottiin, mutta tarkoituksenahan on luoda työpaikkoja ja kehittää eri teollisuusaloja ja parantaa kaikkien kuluttajien eh, kulutusmahdollisuuksia, kun energialaskut nyt kasvavat. Tietysti uudistuvat energian välineet ja muutkin maanosat ovat näihin sijoittaneet. Me voimme ilman muuta tätä kautta parantaa toimiamme uusiutuvien energialähteiden osalta ja näin saadaan aikaiseksi paketti, jolla pystytään vastustamaan ilmastonmuutosta. Siihenhän pyrimme, se on päätavoitteemme koko Euroopan parlamentin tasolla. Ja sitten vielä viimeinen kommentti, erityisesti Fukushiman jälkeen se konsensus, tai konsensuksen puute, joka meillä oli vähähiilisen energian osalta. No tästä on nyt päästävä eteenpäin, eli se, että voidaan puhua vähähiilestä tuotannosta, ydinvoimasta ja hiilen talteenotosta. Kaikkia näitä seikkoja pitää nyt selkeyttää. Mitä tulee sitten taloudellisiin kysymyksiin, täällä on jo sanottu, että Näitä keskusteluja on käyty valmistelijan kanssa. Ensimmäinen teksti oli liian pessimistinen. Täällä on sitä paitsi viitattu kappaleen sen kaksi ja sanottu, että ETS on jo johtanut tuotannon siirtymiseen, mutta tätä asiaa ei ole tutkittu eikä ole voitu näyttää toteen, että näin olisi. Eli tässä valiokunnassa me olemme kyenneet aloittamaan keskustelun, joka on alakohtainen. Pitää miettiä niitä sektoreita, jotka ovat riskialttiita hiilivuodon osalta, minkälaisia välineitä meillä on, mitä voidaan vahvistaa, mitä uusia välineitä voidaan luoda. On paljon muitakin aloja kuin ne, joista yleensä puhutaan, niin meidän pitää niitä työstää, eikä saa unohtaa myöskään niitä aloja, jotka voittavat tästä energiaa vallankumouksesta. Niitä on paljon enemmän tulee paljon työllisyyttä, saadaan lisää energiaturvallisuutta, energiariippumattomuutta, eli meidän pitää taas päästä tähän keskusteluun sisälle. Me itse minä sano, että kaikilla tuotannon aloilla tämä olisi hyödyllistä, vaan nyt pitää tunnustaa se, että meillä on hiilivuoto vaara olemassa joillain sektoreilla. Emme voi sanoa, että tämä olisi katastrofi koko Euroopalle. Ja jos näin olisi, niin miten Etelä-Korea, Kalifornia ja muualla Yhdysvalloissa niin paljon satsataan vihreisiin tuotantomuotoihin. Minä olen vakuuttunut siitä, että saamme hyvän lausunnon aikaiseksi tässä valmistelijan johdolla. Kiitos. Dankeschön, Frau Herzog. Kiitos, edustaja Herzog. Eh, thank you, Chairman. In the beginning I was... Kiitoksia. Alussa minä ajattelin, että pitäisikö puhua vai eikö puhua, koska puhutaan lausuntoon luonnoksesta, valiokunta sen mietintö. Minä luulen, että täytyy olla hyvin aktiivinen, kun lainsäädännöstäkin puhutaan. Minusta vaikuttaa usein siltä, että todellisessa lainsäädäntötyössä meillä on paljon heikompia keskusteluja. On kuitenkin sanoa, sanottava muutama sana, ihan muutama asia vain. Se, mitä herra Matias totesi, on kuitenkin työtä tehdä myös valiokunta-aloitteisen mietinnön parissa. Meidän täytyy mennä pidemmällekin Ensinnäkin tekniikkahaaste. Eikä teillä ole ketään, joka ei olisi samaa mieltä siitä, että jos haluaa saada selvää parannusta mennä 2020 tavoitetta pidemmälle, niin sitten kyllä täytyy saada uusiutuvissa, fossiilisissa ja iteristäkin muutoin ei päästä puusta pidemmälle. Ja tässä ihan välittömästi menen tähän rahoitushaasteeseen – 2007 suunnitelmassa edellytettiin 2007 siis kymmeneksi vuodeksi parin, parin miljard, mil, biljoonaa, mutta sitten päädyttiin yhdestä biljoonasta. Jos nyt miettii kustannuksia, nyt ollaan vuodessa 2011, niin se olisi kahdeksan biljoonaa. On ymmärrettävä, että rahoitus haaste on kaikkein suurin. Ja kun poliittisesti Itressä on sitouduttu ja valtiovarainministeriössä on sitouduttu, minä nyt kysyisin teiltä suoraan, minkä maan valtiovarainministeriä Tähän on helppo vastata. Aina puhutaan vakavassa hengessä rahoitustarpeesta tarpeesta ja parlamentissa olemme kuitenkin, mutta meillä on rajoitut mahdollisuudet. Kyse on kyllä poliittisesta sitoumuksesta, joka toki on olemassa. Jos parlamentti haluaa olla valiokuntaloitteessa mietinnössä vahvoilla, niin meidän täytyy olla yhtenä rintamana. Raha vaaditaan EU-tasolla. Minäpä sanon miksi. Ei, ei se kyllä ole kestävällä pohjalla, jos ne, joilla on rahaa, menevät kyllä eteenpäin ja muut parikymmentä maat, joissa eniten ehkä energiatehokkuutta tarvittaisiin ja uusiutuville energialähteillekin, ne eivät pääse siitä sen eteenpäin. Kreikka, aurinkoinen maa. Aurinkoenergiaa voitaisiin käyttää, mutta ei siellä ole yhtikäs mitään ei yhtä pientä aurinkopaneelia löydy Atenan taloista. Atena nyt on aika kehittynyt kaupunki. Eli rahoitusmahdollisuus täytyy käyttää energiatehokkuuteen ja näin saadaan aika tehokkuutta. Tämä on Euroopan unionin tavoite. Muutoin se on joku bisnesmalli, jotkut menevät vauhdilla eteenpäin, toiset eivät. Mutta täytyy varmistaa, että ne, jotka menevät pidemmälle, eivät voi mennä, koska ei ole välttämättä rahaa ostaa tekniikkaa. Sitten tulee kahden nopeuden Eurooppaa. Ittressä meidän täytyy olla yhtenä rintamana Envissäkin, niin jos menee pidemmälle kuin 22 Euroopan unionissa, niin ei voi jättää 20 maata jälkijunaan. Se on valtava haaste, miten alueet yhdistetään. What are the necessary financial means? The EU budget... Mitä sitten tarvitaan rahana? Jäsenvaltiot, EU, ETS. Jos ETS nyt jälleen muutetaan, niin suuremmoista, mutta sitten meillä on aika vähäiset tulokset kuitenkin. Yhteisrahoitus, miten käytetään EUn varoja ja jäsenvaltioiden budjettia, mutta yksityinen ja julkinen rahoitus yhdessä tavoitteineen – Entäpä sitten nämä projektikohtaiset joukkovelkakirjalainat, varsinkin kun budjettivaliokunta ei ole edes lausuntoakaan valmistelemassa. Niin meidän täytyy olla vahvoilla itsevaliokunnassa lopuksi ja todennäköisesti, ja kun ei nyt ole niin kauheasti tarkistuksiakaan, jos voimme vielä tehdä tähän suuntaan suullisen tarkistuksen, olisi hyvä nyt verrattuna niihin tarkistuksiin, jotka olen nähnyt. Minä teen vain yhden, koska minä olen sitä mieltä, että täytäntöpanohaaste, joka on mielestäni kolmas haaste, on, niin ei siinä ole mitään järkeä, jos ei ole rahaa. Kaksi prosenttia vain pk-yrityksistä ovat jotain saaneet, vaikka tiedämme, että pk-yrityksiä on 23 miljoonaa kappaletta. Entäpä sitten 98 prosenttia ei tee yhtikäs mitään. Mitäs ne sitten tekevät? Ei ole kyse suurista varoista, vaan valistamisesta, että käytetään alueellisia taitoja eri ammattiryhmissä. Ajatellaan rakentajasta sähkömieheen. Tähän suuntaan on mentävä, se on myönteistä eikä edellytä valtavia varojakaan, mutta jospa nyt e, edes työntekijät myös sitoutuisivat tähän hauskaa, että, että valmistelija on valmis hyväksymään tarkistukseni. Danke sehr. Ich habe jetzt noch Kiitos. Minulla on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä ja sitten sulkisin puhujalistan. Sopiiko? Toiseksi pyytäisin, nyt olen antanut jokaisen puhua niin kauan kuin puhujat halusivat puhua, mutta nyt kannattaisi ehkä hiukan keskittää puheenvuoroja. Ei nyt välttämättä kahta minuuttia, mutta ei paljon enempääkään, niin sitten onnistumme. Edustaja Ulfskog. Eh, tack, herr talman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa hyvin tehdystä työstä, vaikka en olekaan ihan samaa mieltä kaikesta hänen esittämänstään. Kuitenkin olen ihan samaa mieltä monen puhujan kanssa täällä siitä, että tästä ei saa tulla asiakirjaa, jonka aiheena on ottaa kantaa ydinvoiman puolesta tästä vastaan. Matias Groten tavoin suhtaudun kielteisesti ydinvoimaan, mutta mielestäni tämä kysymys on saanut paljon tilaa aikaisemmissa keskusteluissa niin paljon, että ei ole saatu mitään järkeviä päätöksiä. Me tiedämme, että ydinvoimakysymyksessä on eriäviä mielipiteitä, mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä, että kaikki muu poliittinen toiminta loppuu. aina syntyy huolta, kun on suuria teknologisia läpimurtoja tai tapahtuu suuria muutoksia ympäristössämme. Ei tiedetä, miltä tulevaisuus näyttää, ja se tietenkin vaikuttaa siihen, minkälaista keskustelua ilmastokysymyksestä käydään suhteessa kilpailukykyyn. Me olimme sopineet Euroopan parlamentissa useasta – asiakirjasta, jossa on sanottu, että ei näitä asioita tarvitse välttämättä asettaa vastakkain. Ilmastosopeutuminen on välttämätöntä, jos haluamme tulevaisuudessakin toimia kilpailukykyisesti. Me voimme verrata aluettamme Kiinaan, Etelä-Koreaan, muihin maihin, joissa investoidaan paljon juuri tähän sopeutumistyöhön – Miksi meillä ei olisi samaa ja kunnianhimoja? Ei näitä asioita tarvitse asettaa vastakkain. Siksi minun on hankala ymmärtää nyt, että parlamentissa on tiettyä vastustusta näihin sitoviin energiatehokkuustavoitteisiin nähden. Poliittisesti on paljon yksimielisyyttä oikeastaan siitä, että jos se energia, jota meillä on käytettävissä, käytettäisiin tehokkaammin, olisi myös helpompi huolehtia – energiaresurssien jakamisesta, käyttämisestä. Jos haluamme olla uskottavia, meidän on lähdettävä liikkeelle näistä kysymyksistä. Meidän on löydettävä tietyt tasot järjestelmissä, jotka mahdollistavat sen, että on helpompi sopia sitovista energiansäästötavoitteista. Löydetään nyt lisää aloja. Me olemme puhuneet paljon rakennuksesta – PK-yritykset, Edith Herzog mainitsi tarkistuksessa, joka hänellä olisi tähän tekstiin. Useita esimerkkejä mainittu keskusteluissa. Meidän pitäisi löytää uusia aloja ja sellaisia tasoja, joille voidaan saada sitovat energiatehokkuustavoitteet, jotta etenemme tässä kysymyksessä. Muuten olisin pitkälti samaa mieltä Matias Groten kanssa ja myöskin Edith Herzogin kanssa. Totta kai tarvitsemme myös investointeja. Jos ajatellaan energiaenergiaa ja jakeluverkkoja, energiaa katoaa paljon matkalla kuluttajillemme. Tässä on valtavasti tarvetta totta kai investoida näihin älykkäisiin verkkoihin ja muuhun, mikä mahdollistaisi sen, että meiltä ei vuoda hukkaan niin paljon energiaa. Vaikka meillä on siis eriäviä mielipiteitä ydinvoimasta, voimme varmasti saada voimakkaan lausuman aikaiseksi tällä alalla. Kiitos. Thank you, Chair, and I would like to Kiitos. Minä haluaisin onnitella valmistelijaa erinomaisesta työstä. Minä haluaisin keskittyä vain yhteen seikkaan, joka edellyttää ilmastotoimien ja kilpailukyvyn yhteensovittamista talouskasvuun. Se on mahdollista. Edellyttää kuitenkin paljon monivivahteisempia ratkaisuja kuin pelkästään hiilidioksiditavoitteita. Nyt meillä on tavoitteemme 2020 mennessä. Meillä on myös horisontaalisia sopimuksia – esimerkiksi lentoliikenteessä on nyt olemassa. Minä olen sitä mieltä, se, että ruvettaisiin muuta, muutamaan hiilidioksidipäästötavoitteita kunnianhimoisemmiksi, niin se pitäisi edellyttää sitä, että mietitään myös, miten nämä hiilivuodon alaiset alat siitä kärsisivät. Tarvitsemme horisontaalista lähestymistä tietyillä aloilla. Näin taloudellinen tehokkuus lisääntyisi ylipäätään lähestymistä, vaan pitäisi olla osa myös kansainvälistä puitesopimusta. Kansainvälisen sopimuksen mahdollisuus on ehkä sellainen, että otettaisiin sinne maiden leikkaukset horisontaalisiin tavoitteisiin lentoliikenteessä ja metsissä esimerkiksi. Sitäkin voidaan pitää horisontaalisen sopimuksena. Yhä enemmän on tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, miten voidaan yhdistää nämä lähestymistavat. Minä olen käynyt läpi näitä töitä ryhmämme tutkimusta varten. Voin kertoa kollegoille, jotka ovat kiinnostuneita tästä tehdystä työstä. Olen iloinen myös, että komissio, joka alussa oli kovin varovainen tämän ajatuksen suhteen, on nyt myös tarttunut tähän mahdollisuuteen. Toivottavasti se on osa ratkaisua saattaa yhteen kasvu, ympäristötoimet ja ilmastonmuutos. Kiitos. Kollega Bytikofer. Kollega Bytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin keskustella muutaman kollegan kanssa, ensin kollega Herzogin kanssa. Aivan totta, Herzog me tarvitsemme tässä eurooppalaista toimintaa. Ei niin, että juna lähtee, jotkut ovat siinä mukana, toiset jäävät asemalle. En ole kanssanne kuitenkaan samaa mieltä, kun kärjistätte kysymyksen niin, että ikään kuin on kyse siitä, että ne, jotka eivät ole edenneet paljon, saisivat nyt enemmän rahaa, jotta ne onnistuisivat paremmin. Ensimmäinen kysymykseni tässä yhteydessä olisi se, Miksi kohesiovaroja, joita käytetään, ei käytetä järjestelmällisemmin, jotta voitaisiin huolehtia energiatehokkuuden edistämisestä? Energiatehokkuus rakennusalalla on melko edullista. Myös Saksassa esimerkiksi Saksa on ollut hyvin menestyksekäs tällä alalla, mutta ei niin, että ensin oli jonkinlainen yritysmalli, vaan ensin oli poliittista tahtoa kulkea tiettyyn suuntaan. Ja sitten tätä toteutettiin elinkeinoelämässä. Eli kyllä, kohesiota tarvitaan yhdessä on edettävä, mutta lisäksi tarvitaan ponnisteluita, niitä on vaadittava, eikä voi ajatella, että aina ajetaan takaa lisää varoja, lisätukea. Sitten edustaja Piper. Hän sanoi, että tämä asia koskettaa häntä kovasti. No hienoa, että myöskin tuo osa parlamenttia kiinnostuu näistä kysymyksistä. Hän on muotoillut tämän samantyyppisesti kuin meillä vihreillä aikaisemmin. Eli ensin, että valitellaan korkealla tasolla ja toiseksi, että edustetaan mustavalkoista kuvaa maailmasta. Nyt esimerkiksi edustaja Piper esittää, että Saksan oikeastaan pitäisi, koska energiakustannukset ovat niin korkeat olla aluetta, jolla ei teollisuutta ole. 75 prosenttia Saksan kantanut tästä taakasta ei voi kantaa enempää. Onkohan Saksa nyt erityisen huonossa asemassa kilpailukyvyn osalta vai olisikohan kuitenkin niin, että Saksa on yksi kilpailukykyisimpiä maita? Emmekä me saaneet tutkimustuloksia jo aikaisemmin, jotka osoittivat, että energiatehokkuuden vaativa parantaminen on yhdistettävässä kilpailukyvyn parantumiseen. Meillä sähkön hinta on korkealla tasolla Saksassa, mutta se liittyy esimerkiksi korkeisiin siirtomaksuihin. Kuluttaja teollisuus joutuu maksamaan enemmän yrityksille sähköstään kuin muissa maissa, koska ei ole olemassa tällaisia hallinnollisia sähkön hintoja teollisuudelle, joka käyttää paljon energiaa. Muissa maissa näin on. Ei niin, että energia on edullisempaa Ranskassa ja siksi Ranska olisi energiapoliittisesti nyt jotenkin paremmassa asemassa. Meillä on työpaikkoja tällä saralla kaksinkertainen määrä verrattuna Ranskaan. Jos katsotaan asioita tällä tavalla mustavalkoisesti, eikö kaikki teollisuus lähtisi Ukrainaan, kun siellä on niin kovin edullista energiaa. Tämä ei anna oikein oikea kuvaa nyt maailmasta ja realiteetit pitäisi varmaankin nyt ottaa esiin. Näin voimme oppia, että myönteinen yhteys on olemassa siinä, että esitetään kunnianhimoista, kestävää innovaatiopolitiikkaa – ja voidaan samalla edistää kilpailukykyä. Ilman tällaista kunnianhimoista innovointia kilpailukyky ei ole tulevaisuudessa enää mahdollista. Kiitos paljon. Kollega Hassi, joka antoi äsken puheenvuoronsa pois. Kiitos oikein paljon. Minulla olisi muutama kommentti. Kyseessä on teollisuuden energian ja tutkimuksen valiokunta, mutta tässä pitää kuitenkin pitää mielessä tämä keskeinen tavoite, eli ilmastotavoite. On oikein hyviä tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että itse asiassa, jos maailmanlaajuisesti jaetaan taakka oikeudenmukaisesti, niin Euroopan pitäisi ottaa kantakseen yli 30 prosenttia 2020 mennessä pyydän teitä muistamaan, että muilla maailman mailla on oikein hyviä argumentteja sanoksen, että jos Eurooppa ei pääse 30 prosenttiin alennuksessa tai vielä tai alle tämän 35 tai 40 prosentin tavoitteen, niin sitten me emme kanna tässä oikeudenmukaista äh, taakan osaa. Tätä kommenttia ei useinkaan esitetä Euroopan sisäpuolella, mutta kuitenkin Euroopan ulkopuolella se on esillä. Ja sitten toinen asia, joka liittyy tähän 25 prosenttiin. Janik Shadow tässä jo mainitsi sen, että se, mitä komissio sanoo tässä perustelussa tiekartassa, on, että paras tapa päästä miinus 80 prosenttiin 50 mennessä on miinus 25 sisäisesti Euroopan unionissa. Minä haluaisin korostaa tätä asiaa. 25 prosenttia kustannustehokkuuden näkökulmasta voi saada kritiikkiä osakseen – että tässä vähennetään päästöjä takapainotteisesti, eli että tässä vaiheessa vähennykset tapahtuvat hitaammin kuin myöhempinä vuosikymmeninä. Eli meillä voisi olla hyviä taloudellisia argumentteja myös sen puolesta, että meillä olisi kunnianhimoisempi päästötie kuin se, mitä komissio sanoo, eli 2020 mennessä miinus 25 prosenttia. Ja sitten toinen seikka, moni poliittinen ryhmä on korostanut energiatehokkuuden tärkeyttä ja minä voin tähän yhtyä aivan täysin. Jos nyt ajateltaisiin sitä, miten parhaalla tavalla tämän lausunnon kautta voidaan edistää tehokkaampaa energiapolitiikkaa. No, mehän tiedämme, että komissiokin sanoo, että 20 prosentin energiatehokkuusparannuksessa 2020 mennessä EU ei ole vielä päässyt tälläkään tavoitteella siis tarpeeksi pitkälle. Ja toisaalta sanotaan, että miinus 20 prosenttia sisäisesti tarkoittaa nykytilanteen ylläpitämistä. Eli jos nykytilanne pidetään yllä, niin 2020 mennessä päästään miinus 20 prosenttiin, jos saadaan 20 prosenttia lisäenergian tehokkuutta 2020 mennessä, niin tämä lisäisi 5 prosentin päästövähennyksen sisäisin keinoin 2020 mennessä. Eli sanoisin, että jos parlamentti on vähemmän kunnianhimoinen kuin se, mitä komissio sanoi, oli 25 prosenttia sisäisiin keino 2020 mennessä, niin tämä olisi kyllä sen tavoitteen vastaista, että EUn energiatehokkuuspolitiikkaa pitäisi vahvistaa ja tehdä sitovammaksi. Kiitos. Kollegin Tikau. Kollega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna pentru raport. Eu aș vrea să... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella valmistelija Giseliä tästä luonnoksesta. Haluaisin sanoa muutaman sanan energiatehokkuudesta. Aikaisemmat puhujat ovat jo sanoneetkin, että energia voidaan säästää energiatehokkuuden lisäämisen kautta erityisesti liikenteessä myös uudistamalla rakennuskantaa. Tulevissa rahoituspuitteissa rahoituskeusten uudistamisessa pitäisi ehkä huolehtia siitä, että saadaan enemmän varoja siihen, että huolehditaan rakennusten lämpöeristyksestä. Meidän täytyy myös pitää mielessä – hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen, mutta ainoastaan kansainvälisten sopimusten puitteissa. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että Fukushiman onnettomuus ja ydinvoimakeskustelu tässä yhteydessä varmaankin johtaa siihen, että ydinvoima kallistuu tulevaisuudessa suhteessa tähän päivään. Toisin sanoen ne maat, jotka nyt ovat hyvin riippuvaisia ydinvoimasta, joutuvat ajattelemaan energiayhdistelmänsä toisin. Jos ajatellaan energiatehokkuutta ja uusiutuvien energioiden käyttöä, niin ajattelua on varmasti muutettava niin, että uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa. Tästä syystä olen sitä mieltä, että on jo välttämätöntä huolehtia siitä, että jäsenvaltiot nyt jo ajattelevat uudestaan energiatehokkuussuunnitelmia niin, että voidaan luoda edellytykset sille, että uusiutuvia energialähteitä voidaan tulevaisuudessa käyttää tehokkaammin. Vain näin voidaan lähteä keskustelemaan uudesta energioiden yhdistelmästä. Grazie, presidente. Kiitos, herra puheenjohtaja ja Minä, kun nyt sain puheenvuoron, niin haluaisin kiittää näitä nuoria opettajia, Reggio Calabrian opiskelijoita myös Etelä-Euroopasta. Matias totesi, että on hyvä, että täällä on eurooppalaisia kuuntelemassa, mutta hyvä, että myös aivan etelän reunamilta tulee tänne kuuntelemaan. No sitten kommenttia tähän tärkeään aiheeseen. Energiatehokkuus, säästöt. Matias totesi, että energiasäästö on se, kun energiaa käytetään tai on uusiutuvia energialähteitä. Ne ovat erittäin ajankohtaisia teemoja, varsinkin näinä vaikeina aikoina – maailmassa. Tänään aamullakin kuulimme uutisia, jotka eivät ole kovin myönteisiä liittyen Fukushiman ydinvoimalaan. Meidän pitäisi olla yhä huolestuneempia. Usean otteeseen puheenvuorossa täällä on jo todettukin, että me tarvitsemme meidän täytyy hyväksyä tämä lausunto mahdollisimman suuren enemmistön voimin. Minäkin nyt vielä toistan tämän, ettei käy niin kuin täysistunnossa kävisi, että parlamentti ei pystyisi esittämään omaa kantaansa, kuten kävi ydinvoiman kohdalla viime viikolla. Olen lukenut nyt tämän valmistelijan tekemään tekstin mielestäni hyvää työtä. Siellä on otettu sille monia seikkoja, joita ei välttämättä kaikkia tue, mutta ne ovat tärkeitä kuitenkin. Olen itse kyllä tehnyt muutama vaatimaton tarkistuksen ehkä niin, että tekstiä voidaan vielä ehkä parantaa. Yhden ottaisin kuitenkin esille viimeisimmän niistä, kun siinä vedotaan komission, että se panisi etusijan ilmastonmuutosasioissa myös nämä tekniikan kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa. Tutkimusta ja kehitystä ei ole koskaan liikaa. Meidän täytyy olla tässä valppaina, ettei jouduta hankaluuksiin. Kuten moni kollega täällä on todennutkin, totta kai kun viimeisenä nyt puhuu, niin totta kai joutuu toistamaan paljon jo sanottua meillä on 2020, 30 ja 50 asetut tavoitteet. Minä olen ollut esittelijänä yhdessä mietinnössä liittyen hiilidioksipäästöisiin kevyssä hyötyajoneuvoissa. Muistan, että se oli tärkeää säädös sekin. Ja Moni kollega monista ryhmistä myös tuki sitä silloin. Meillä oli tilaisuus kokeilla, että vaikka meillä on erilaisia kantoja, niin on kuitenkin tärkeää löytää yhteinen sävel. Yhdessä ainoassa tekstissä niin, että se saisi jotain kaikupohjaa, varsinkin hiilidioksidipäästöjen kohdalla ja varsinkin energiasäästöissä. Kuten täällä jo todettukin, olen lopettelemassa nimenomaan tämä valiokuntaa kantaa huolta teollisuudesta, tutkimuksesta ja energiasta. Kiitos. Kollega Weber. Oui. oui. Euh, pour atteindre l'objectif. Niin, jotta voitaisiin päästä 30 prosentin tavoitteeseen päästövähennyksissä on otettava käyttöön erilaisia toimia, vähintään kolme. Kollegat ovat näistä jo puhuneet, meidän on säästettävä energiaa, tarvitaan energiatehokkuutta ja tähän tarvitaan suuria investointeja ja siinä mielessä kollega on aivan oikeassa korostaessaan tätä ulottuvuutta. Sitten uudistuvat energianlähteet ilman muuta ja tällä alalla voidaan vielä parantaa tilannetta, mutta jos meillä on tämä 30 prosentin tavoite vuonna 2020, niin tämän lisäksi on käytettävä ydinvoimalla tuotettua sähköä, energiaa. Tämä energia, siihen liittyy kaikenlaisia haittapuolia, kuten tiedämme, mutta siinä on se hyvä puoli, että se ei tuota CO2-päästöjä. Ja jos uudistuvat energianlähteet eivät voi täysin tulla hiilipohjaisen tuotannon ja ydinvoimatuotannon tilalle, niin 30 prosenttiin pääseminen päästövähennyksessä vaatii sitä, että ydinvoimaa käytetään, erityisesti ottaen huomioon, että laitokset ovat jo olemassa, erityisesti Ranskassa, mutta myös muualla Ranskassa, ja ne sijaitsevat sellaisissa paikoissa, joissa ei ole maanjäristysvaaraa, ne, jotka ovat tällaisissa alttiissa paikoissa, pitäisi laittaa kiinni. Ja tärkeää on, että julkinen valta niitä valvoo ydinvoimasta luopumiseen menee 25-30 vuotta kokonainen sukupolvi, niin kuin vihreätkin varmasti myöntävät. Eli niitä pitää käyttää, mutta hyvin turvallisesti, eli turvallisuusimperatiivin pitää olla täysin absoluuttinen. Tässä on tärkeää, että näitä laitoksia valvotaan julkisen hallinnon toimesta. Siellä ei pidä ainoastaan pyrkiä tuottamaan mahdollisimman paljon voittoa, vaan etusijalle on asetettava turvallisuus. Tarvitaan kansainvälistä valvontaa, ensinnäkin eurooppalaista valvontaa. Tarvittaisiin eurooppalaisia virastoja ja toimijoita, joiden pitäisi niitä valvoa ja että IAEA e voisi saada mandaatin ja mahdollisuudet näitä valvontatoimia suorittaa. Mutta tämä on kuitenkin erityisen tärkeä. Kiitos, kollega Ransdorf. I think that... Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että meidän täytyy tehdä nyt valinta. 1987 historiassa tsekineni julkaisi kirjan mahtivaltojen noususta ja tuhosta. Siellä oli mielenkiintoisia ajatuksia, että yleensä kun suurvallat olivat kovin kunnianhimoisia, ehkä liiankin ajatellen mahdollisuuksia, mentiin yli taloudellisen kapasiteetin ja siksi ne sortuivat. Hän mainitsi monen suurvallan nousun ja tuhon, kun oli liikaa kunnianhimoa myös vierailla mailla. Voi olla, että tässä on tämän tyyppinen riski nyt käsissämme. Se menee yli mahdollisuuksiemme. Herra Pytikoffer, hän väitti, että Saksa on pärjännyt hyvin taloudessa. Minä sanoisin kyllä, että minä olen saanut sellaisen vaikutelman, että esimerkiksi herra Schröter kansleri aikanaan tarjosi 20 000 vihreää autoa IT-alalla. Ja tulkikorjaili annettiin 20 000 vihreää korttia, että saatiin väkeä IT-alalle ulkomailta. Ja tämä oli huonoksi nuorelle polvelle Saksassa, koska tällä alalla kuitenkin se on Saksa näillä aloilla aika monen peräkylää. Kollega Herzog on vielä pyytänyt lyhyttä puheenvuoroa. Kiitos. Edustaja Pytikhofer puhui minusta. Suuri riski on että minä olen maanpetturina Unkarin lehdistössä huomenna. Minulla on seitsemän vuoden aika täällä. En minä pidä EUta hyvän tekeväisyysjärjestönä, enkä minä usko, että uudet jäsenvaltiot täällä jonottavat hyvän tekeväisyyttä. Seitsemän työvuotta parlamentissa tämän ehkä osoittavat. Mutta jos haluaa mennä yli 20 prosentin Euroopassa, se ei riitä, jos muutama jäsenvaltio niin tekee ja 20 jää jälkeen. Siksi uudet jäsenvaltiot, jotka eivät hyvän tekeväisyyttä halua Euroopasta, ei voi allekirjoittaa sitovaa tavoitetta. Jos se sitova tavoite on, niin on ymmärrettävä, että nämä maat eivät yksinkertaisesti taloudellisesti pysty pääsemään näihin tavoitteisiin. Siksi voimakkaasti vastustan sitä, että tällaisten ehdotusten kautta annetaan erityisetuja johtavalle teollisuudelle joissain maissa. Me edustamme täällä kansalaisia, emmekä hyvässä asemassa olevia yrityksiä, vaikka niistä pitäisin. Minä en ole ajamassa tällä monopolia lainsäädännön kautta yhtään kellekään. Halusin siis reagoida, koska tämä oli hyvin henkilökohtainen huomio minua vastaan. Jos muistatte tapauksen, jossa olisin ajanut jotain penosia täältä Euroopasta, niin voitte minua siitä muistuttaa. No niin, tämä on tietenkin värikästä keskustelua. Bytikoffer haluaa palata keskusteluun, mutta ihan lyhyesti. Edustaja Piper esitti asiaa niin, että meidän politiikkamme johtaisi siihen, että Saksan teollisuus tuhoutuu lähes täysin, niin nyt olen yllättynyt, että edustaja Herzog esittää asiaa niin, että meidän energiatehokkuuteen pyrkivä politiikkamme olisikin saksalaista teollisuuslobbausta. Jotenkin nämä äärikannat eivät oikein suovi yhteen. Siksi hän onkin joskus ihan järkevää, että käytetään aikaa riittävästi. Näin ei ehkä käynyt tänään, jotta puhuttaisiin asioista oikein. Edustaja Piper käsittääkseni varoitteli siitä, mitä saattaisi tapahtua, jos hän ei mielestäni selvitellyt asioiden tilaa tänä päivänä. Puheenjohtajana voisin ehkä sanoa, että ehkä olisi hyvä mahdollisuus nyt pyrkiä siihen, ja tämä ei ole helppo tehtävä, että nämä eri poliittiset kannat voitaisiin jotenkin yhdistää vähän rauhallisempaan keskusteluun. Tämä aina korkeammat, tiukemmat tavoitteet. Vähän yllättävä minua aina, koska vähän ajan päästä usein huomataan, että tämä ei onnistu tämä ei ole mahdollista ja tai sillä on vaikutuksia, joita ei ole toivottu. On tällaisia poliittisia aloitteita tehdään joskus niin vahvikkaasti, ettei ehditä kunnolla ajatella. Tällä valiokunnassa on useat vuodet aikaisemmin puhuttu unbundling kysymyksestä ja tämän vaikutusten arvioinnista. Onko se kunnolla nähty ja silloin syntyi monia monia kysymyksiä. Ja pahoin pelkään, että tämä vaikutusarviointikysymys, siinä pitäisi katsoa, onko todella laskettu, tutkittu, mitä vaikutuksia päätöksillä on. Siinä on parantamisen varaa lähes jokaisessa kysymyksessä. Toisessa valiokunnassa tästä keskustellaan vähän perinpohjaisemmin siitä, miten tämä tehdään tulevaisuudessa. Mehän olemme sitoutuneet siihen, että ainakin lainsäädäntöaloitteiden osalta etukäteen rauhallisesti keskustellaan aiheesta ja arvioidaan sitä, onko mahdollisten vaikutusten arviointi oikea tai väärä. Ja silloin päätöksen tekeminen jälkikäteen on vähän helpompaa. Anteeksi nyt, mutta minä en ole vähän aikaa saanut ollenkaan täällä puhua, kun olen puheenjohtaja. Se on ihan kauheata. Kollega Ramsdorff totta kai nyt haluaa myös puhua ja hänellä on aivan sama oikeus. Te voitte käyttää vielä puheenvuoron, olkaa hyvä, jos haluatte. Ja. Ähm, das ist äh, nicht höflich, aber ich muss... Niin ei se kohteliasta ole, mutta minun on kyllä osoitettava muutama kriittinen sana komission ja sen Öttingerin materiaalin suuntaan. Eilen keskustelu mielestäni oli pettymys. Tuollaista tyhjän puhumista, jossa ei keskitytty niihin vakaviin ongelmiin, joita meillä tänä päivänä Euroopassa on. Tämä tiekartta 2020 ei mainitse hieltä sanallakaan, miten se on mahdollista, että tällaisesta materiaalista jotenkin on jäänyt kokonaan hiili mainitsematta. Sitä en pysty tajuamaan. Ja nyt on kutsuttu teollisuuden edustajia työstämään 2020 uutta versiota – Ja nyt esitetään, että ydinvoimalle ei esitetä mitään roolia tulevaisuudessa. Uskomatonta. Minä pahoittelen sitä, että komission Pilbaags ei ole tällä paikalla enää, koska hän oli paljon parempi kuin tämän päivän komission jäsen. Jokainen pystyy tämän arvioimaan itse, mutta olisi ehkä hyvä, jos tällaista käytäisi silloin, kun keskustellaan suoraan. Tiekarttakysymyksestä varmasti keskustellaan, sitähän vaadittiinkin eilen, että esitetään myös vaihtoehtoisia skenaarioita. Saksassa tällä hetkellä jälleen keskustellaan hiilienergian voimakkaammasta käytöstä. Olen lukenut tämän lehdestä, että suuren puolueen osapuolen edustaja on puhunut hiilen käytöstä uudestaan. Hyvin jännittävää. Nyt tässä tapahtuu jotain, kaikki pyytävät puheenvuoroja, mutta meidän pitäisi saada tämä keskustelu päätökseen. Edustaja Langen, te ette vielä käyttänyt puheenvuoroa. Ihan nyt totuuden nimissä komission jäsen Bill Balks, jota minäkin arvostan todella, kuitenkin joutui siihen, että Ignaliinan voimalat molemmat suljettiin hänen kaudellaan, ihan äskeisen puheenvuoron viitaten. Nyt loppui tämä keskustelu. Antaisin vielä komission edustajille mahdollisuuden kommentoida tämän päivän keskustelua. Tekote. Ja sitten vielä valmistelija. Meidän pitäisi ottaa muutama muukin esityslistan kohta. Tekote, teillä puheenvuoro. Chairman, uh, first of all, I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää valmistelijaa tästä oikein hyvästä lausunnosta ja hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Keskittyisin nyt kolmeen seikkaan. Ensinnäkin, mitä tulee päätelmiin, jotka löytyvät lausuntoluonnoksesta. Me pidämme niitä aika hyvinä, sillä täällä on paljon hyviä suosituksia. Ne ovat aika lailla samanlaisia kuin komission esitykset tiekartassa. Ensinnäkin teknologian strateginen tärkeys ja tutkimuksen ja kehityksen tärkeys sellaisen teknologian alalta, joka käyttää vähän hiiltä. Tämä on tärkeää, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja myös eh, tuotantoteollisuuden kilpailukyvyn osalta, sillä moniteollisuuden haara tulee näkemään uusia kasvumahdollisuuksia näillä aloilla. Ja sitten toinen aihe, investointien tärkeys. Tätäkin olemme korostaneet päätelmissä. Puhutaan innovatiivista rahoitusvälineistä. Ne ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä, jotta voidaan saada Euroopan investoinnit hiileä vähän käyttäviin teknologioihin suunnattua. Ja tämä pitää huomioida myös tuonnissa ulkomailta. Ja kun puhutaan EU-budjetin tulevaisuudesta, kaikki tämä on hyvin tärkeää. Olemme aikaisemmin korostaneet sitä, että energiatehokkuuspotentiaa on paljon uusissa jäsenvaltioissa. Ja sitten De Groten kysymykseen jäsenvaltiota koskien. Tällä hetkellä tarkastelemme niiden lukuja tarkemmin ja sitä, minkälaisia investointeja kussakin valtiossa tarvittaisiin, jotta päästäisiin näihin tavoitteisiin, jotka ovat erilaisia tavoitteiltaan, eh, tasoltaan. Ja sitten energiatehokkuus, joka tuli esille korostuneesti, jotta päästään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Ja näin sitten toinen seikka, joka tuli täällä esille, eli kustannustehokas etenemistapa ja minkälaisia vaikutuksia tällä on 2020 ja 2030 vuosiin. On totta, että kun komissio laati tiekartan, niin sanottiin, että 25 prosentin sisäinen vähennys on tällä tiellä. Me mietimme sitä, että päästäisiin 20 prosenttiin vuonna 2020, 30 prosenttiin 2030, eli tämä nykyinen paketti, ja sitten myöhemmin päästäisiin, saataisiin kurottua umpeen. Tämä on kalliimpaa kuin 25 prosenttia 45 prosenttia sisäistä vähennystä, se mitä esitimme tiekartassa. Ja sitten komissio sanoi tästä myös, että energiatehokkuuteen satsaaminen johtaisi 25 prosentin vähennyksiin tai jopa sitä suurempiin. Ja sitten kolmas kokonaisuus, täällä puhuttiin aika paljon energiatehokkaan teollisuuden kilpailukyvystä ja hiilivuodosta. Tästä sanoisin seuraavaa. Komissio tarkkailee näitä asioita tarkkaan. Me olemme miettineet hiilivuotoa. Sitä tutkimme silloin, kun teimme vaikutusarvion ilmastopaketille. Tämä esitettiin toukokuun tiedonannossa ja 2050 tiekartassa. Hiilivuotoa tarkasteltiin aika läheltä, eli me olemme ryhtyneet toimiin. Tämän osalta esimerkiksi päästöoikeuksien ilmainen antaminen. Mm, Nämä toimet ovat vielä oikeansuuntaisia, mutta vaikuttaa siltä, että riskit ovat vähentyneet siihen, mitä arvioitiin kolme vuotta sitten useistakin syystä, ensinnäkin siksi, että muissa maissa on ryhdytty toimiin. Meillä on Kööpenhaminan lupaukset, joita ei ollut kolme vuotta sitten, ja voidaan havaita, että Kiina viisivuotissuunnitelmissa panee täytäntöön Kööpenhaminan lupauksia ja hiili hin, hiilen hinta on alhaisempi kuin mitä ajateltiin kolme vuotta sitten, eli todennäköisesti tämä on riittävä tämä meidän suunnitelma, että voidaan huomioida hiilivuodot. Dank. Sydämelliset kiitokset. Henkilökohtaisesti minua huolettaa joskus, kun puhutaan viiden ja kymmenen vuoden suunnitelmista, mutta se varmasti on henkilökohtainen ongelmani. Valmistelijalla on vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Hvala lepa, zelo zanimiva in živa. Kiitoksia. Olipa mielenkiintoinen keskustelu ja esille tuli paljon näkemyksiä näissä eri puheenvuoroissa. Ja varjoesittelijät ovat osoittaneet myös vastuuntuntoa siinä, että saadaan hyvä lausunto aikaan, varsinkin ajatellen näitä kaikkein sel- näitä selkeitä kannanottoja. Totta kai me kaikki haluamme selkeitä tavoitteita, mutta tässä tarvitaan yhteisymmärrystä. Meidän täytyy kuitenkin pystyä myös takaamaan vakaus yhteiskunnassa niin, että ne menevät yksin tavoitteiden kanssa. 2020 mennessä on vaadittu riittäviä leikkauksia – niitä täytyy olla realistisia ja tässä täytyy tasapaino säilyttää. Tästä olen samaa mieltä. ETS täytyy säilyttää sellaisenaan. Sen täytyy nyt vain tulla voimaan. Meidän täytyy kiinnittää teho, tehokkuuteen kiinnittää huomiota. Sitten täällä täytyy miettiä myös meidän tavoitteistamme 2020 jälkeen. Grote puhui 2030. Tekninen kehitys on tärkeää. Myös toimenpiteiden täytyy suosia uusia tekniikoita. Tämä keskustelu, ei pelkästään tänään, vaan usein on hiukkasen häiritsevä sikäli, että puhutaan kovin paljon Saksan asioista ja Saksan tasolla. Varmastikin tässä täytyy pitää mielessä Saksan vaalitkin aina. Meidän täytyy keskustella siitä, miten koko Euroopan unioni saadaan tähän mukaan. Meidän täytyy arvioida mahdollisuuksia kaikissa maissa ja miettiä kaikkia toimenpiteitä. Euroopan unionin komissio juuri vahvisti täällä, että uudet jäsenvaltiot joudut ponnistelemaan vielä aika lailla. Totta kai meidän täytyy myös itse ponnistella, että käytetään näitä mahdollisuuksia hyväksi, mutta ennen kaikkea unionin tasolla. Sitten viitaan siihen, mitä herra Piper totesi Kiotosta. Kaikki jäsenvaltiot ovat myös sitoutuneet Kioton tavoitteisiin, ja ne on jo tavoit- saatu, saa, saavutettukin, paitsi minun maassani Sloveniassa. Eli tässä täytyy vielä vahvistaa investointeja. Tarkistuksista sanoisin vielä, että ne ovat aika heikonlaisia olleet. Omissa uusissa me pyrimme vielä vahvistamaan tekstiä esimerkiksi suullisin tarkistuksin. Kohta 29 seuraavaksi, koska se on erittäin keskeinen lausunnossamme. Siinä mainitaan meidän itrevaliokuntamme tärkeimmät näkemykset. Siinä kerrotaan, mitä pitäisi tehdä, että päästäisiin tavoitteisiin ja niiden ylikin. Mielestäni tätä täytyy hiukkasen vielä työstää tarkistusten avulla. Äh, täällä on usein puhuttu yhteisymmärryksestä. Meidän täytyy olla hyvin yksimielisiä, että saadaan enemmistön tuki tälle, mutta ennen kaikkea ensin täällä Itren valiokunnassa ja sitten myöhemmin täysistunnossa. Me tarvitsemme yhteisen sävelen myös ennen valiokunnan kanssa. Siellä myös esittelijän osallistunut keskusteluun on hyvä, että olemme päässeet suhteellisesti hyvään sopimukseen myös Envin kanssa yhteisestä näkemyksestä. Jos Envissä ja Itressä saamme aikaan sopimuksen, niin minä olen vakuuttunut, että saadaan aikaan myös laaja enemmistö täysistunnossa. Siis hyvin laaja enemmistö, jonka myötä voidaan saada parlamentin puolesta vahva kannanotto. Kiitos oikein paljon. Tämä esityslistan kohtaan saatu päätöksen. Vielä muutama pienempi asia. Budjetin säännökset. Odi. Ei anteeksi. Ei olekaan esittelijä. Kävin anteeksi. Minä luin ihan väärästä kohtaa. Valmistelija on edustaja Kalvin, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet jo kerran lyhyesti varainhoitosäännöksistä. Me olemme esittäneet, mitä meidän valiokuntamme ajaisi takaa. Tämä liittyy sääntöihin, jotka koskevat tutkimus-, kehitys-, innovaatiopolitiikan määrärahoja. Minun on sanottava, että Tämä oli pitkä prosessi. Useat kerrat saatiin komissiosta asiakirja parlamenttiin ja sitten se meni komission takaisin. Nyt meillä on asiakirja, jossa parlamentti valmistautuu äänestämään kesäkuussa. Näin olen ymmärtänyt vastuuvaliokunnan esittelijä Gresleltä. Sitten ehkä pitkä sovittelumenettely neuvoston kanssa. Tässä nyt mennään. Tämä teksti, josta nyt keskustellaan, on paljon parempi kuin ensimmäinen vaihtoehto, ensimmäinen teksti. Me olemme maininneet useita seikkoja, jotka ovat tärkeitä, jotka me haluaisimme mukaan varainhoitoasetukseen. Keskeisimmät seikat, ensinnäkin sääntöjen yksinkertaistaminen. Jälleen kerran ajattelen tässä tutkimusta kehitystä, innovaatiota. Yksinkertaistaminen tarkoittaisi sitä, että haluaisimme paljon paremmat määritelmät, selkeämmät säännöt eri vaiheille, kun varoja käytetään. Arvioinnin pitäisi olla siis tehokkaampaa. Tiedeyhteisö on esittänyt huolen aiheena tämän tuotosperusteisen lähestymistavan. Sitä on hyvin vaikea toteuttaa tutkimuksen ja kehityksen tutkimuksen ja innovaation alalla. Tätä käsitellään tekstissä, osittain siinä tekstissä, joka meillä nyt on pöydällä. Sitten tämä hyväksyttävä virheriskin taso ja se ajatus, että voitaisiin riskit tai virheet kokonaan välttää EU-varojen käytössä – Tämä on tietenkin kysymys, johon meidän on kiinnitettävä huomiota. Ja on tilintarkastustuomioistuin seuraa tätä silmä tarkkana. Kun puhutaan tässä, tästä aiheesta, niin jos haluamme saada minimin riskin tässä, niin silloin pitää maksimoida hallinto, tarkastukset ja niin edelleen. Tiedeyhteisö on viestinyt EUn toimielimille – sellaista, että EUn rahoitus on tärkeää, mutta jos se on liian monimutkaista, niin näiden varojen käyttö ei enää tiedeyhteisöä kiinnosta. Siksi meidän on saatava oikea talous, anteeksi, tasapaino siihen, että vältetään turhat riskit, valvotaan kunnolla varojen käyttöä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että – tiedeyhteisön kaikki aika ei mene byrokratiaan, vaan että voidaan keskittyä myös aitoon tieteelliseen työhön. Mä sanottava, että tässä tekstissä, joka meillä nyt on, on otettu myönteisiäkin askeleita, mutta ei aivan riittäviä. Minä olen pyytänyt vähän lisää selvyyttä tähän virhemarginaaliin, miten sitä arvioitaisiin, painottanut myös sitä, että on otettava huomioon eri alat. Riskit yhteisen maatalouspolitiikan ja kohesiopolitiikan alalla ja tutkimuksen ja kehityksen alalla pitäisi arvioida eri tavoin, koska kyse on hyvin erilaisista aloista. Yksinkertaistamisesta mainitsisin vain, että sen lisäksi mitä tekstissä nyt nähdään – odotamme varanhoitoasetuksen täytäntöönpanosäännöksiä. Sieltä saadaan suurin osa yksinkertaistamistyötä, eli varanhoitoasetuksessa nyt näkemämme on enemmän tai vähemmän tyydyttävää, jotta voitaisiin kehitellä edelleen tätä täytäntöönpanosäännöksissä. Valiokunnassamme oli vielä yksi huolenaihe jälleen tutkimuksen saralta – tämä koski tätä ennakkorahoitusta. Ongelmana oli se, että kun apurahoja käytettiin, niin oli hyvin monimutkainen tapa kertoa tästä kiinnostuksesta EUn suuntaan. Itse apurahoihin on määritelty paljon tarkemmin, mitä näillä apurahoilla tarkoitetaan. Tämäkin on myönteistä kehitystä. Lisäksi määritellään nämä palkinnot, joita joskus annetaan tutkimustyön tukemiseen. Myönteinen asia jälleen kerran, mutta meidän on katsottava näitä tavallisimpia rahoitusmalleja tutkimuksen ja kehityksen osalta, eikä niinkään tällaisia epätavallisia, kuten palkintoja. Minä olen ehdottanut muutamaa tarkistusta. Haluaisin viittaukset kahteen tärkeään asiakirjaan. Euroopan parlamentin mietintö, kollega Karvalion mietintö, jossa esitettiin monta tärkeää suositusta – tutkimuksen ja kehityksen rahoittamisen. Ja seitsemännen tutkimuspuiteohjelman väliajan arviointiraportti, joka julkaistiin 12. marraskuuta 2010. Sielläkin on tärkeitä lisäselvennyksiä. Olen sanonutkin, että haluaisin selkeämmän määritelmän näihin riskikysymyksiin. Tässä pitäisi erotella eri rahastot ja eri jäsenvaltiot. Kuten sanoin, mielestäni voisimme pyytää komissiolta sitä, että jos ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä nähdään, että virhetaso on liian korkea, niin voidaan lähteä aikaisemmin toimiin esimerkiksi lisäyksinkertaistaminen tai että muutetaan jotenkin ohjelmaa tai menettelyitä, jos se on tarpeen. Tässä tärkeimmät tarkistukset. Lopuksi voisin sanoa, että tämä teksti on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Näin voidaan yksinkertaisemmin tukea tutkimus- ja kehityshankkeita. Ja tämä hyväksyttävä virheriskin taso. Hyvä asia, mutta tähän tarvittaisiin vähän enemmän selitystä vielä ja joustavuutta. Ja sitten on puututtu byrokratiaan, hallinnollisen taakan, joka kohdistuu tutkimusmaailmaan. Sitten vielä täytäntöpanosäännökset, mutta niihin palataan myöhemmin. Meidän pitää nyt luoda hyvin selkeät puitteet puitteet, joissa tulisi edetä tulevaisuudessa. Kiitos. Oikein sydämelliset kiitokset. Kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Kalfiinille hänen osoittamastaan kiinnostuksesta näihin aiheisiin ja kiitos asiakirjasta. Tämä Asetus antaa meille mahdollisuuden tutustua oikeusperustaan yksinkertaistamistoimissa, joita me toivomme vielä kerran. Kiitos Karvaljollekin yksinkertaistamisehdotuksista, niin että voidaan ratkaista ongelmat, joihin tiedeyhteisö on törmännyt näissä aiheissa. Muutama huomio keskustelun eväksi ja sitten teemme myös esityksiä vielä ensinnäkin yksityiskohtia. 77 kohdassa komissio esittää, miten se saa perittyä takaisin näitä. Tiedeyhteisö on usein valitellut, että kun komissio on valvonnan jälkeen perinnyt varoja takaisin, niin sitten on ollut keskustelua tästä takaisin peritystä rahasta – Nimittäin automaattisesti tehtiin takaisinperintä kyseenalaisista varoista, siis jo tulevista summista. Jos on kyse kuudennesta puiteohjelmasta, niin sitten takaisinperintä otettiin seitsemännestä puiteohjelmasta. Minä esittäisin, että kohdassa 77, jos komissio haluaa näin tehdä takaisin perinnässä, niin se pelkästään toteutuisi, kun on olemassa tiettyä likviditeettiä, tukikelpoista likviditeettiä. Siinä sitten sovittaisiin kirjanpitäjien kanssa komissiossa tästä. Sitten vielä tämä ero, missä tarvitaan kyllä enemmänkin lainopillisia asiantuntijoita, minun taitoni eivät riitä. Nimittäin kun me toivomme yksinkertaistamista, niin missä on oikeusperusta? Varanhoitoasetuksessako se koskee koko unionia, vai perussäädöksistä, jotka täytäntöön panevat tiettyä politiikkaa. Kun minä itse esittelen seitsemän tutkimuksen ohjelman arviointia, niin ettei ainakaan mentäisi näihin perussäädöksiin, mutta se nyt kyllä edellyttää lainopista neuvontaa. Ehkä komissio voi kertoa jotain tästä. Missä on se oikeusperusta, jonka pohjalta me täytäntöön panemme Rova Carvaljon mietinnän, eli siis, että parlamentin tahto menisi läpi. Pari muuta seikkaa vielä lopuksi. Olen aprikoinut tästä, haluaisin kuulla komissiota, ehkä kollegojakin. Jos nyt ehkä olisi tullut jo korkea aika miettiä uudelleen rakennettamme – budjetissa siis varannut asetukseen 40 artiklaa. Ehkä meidän pitäisi ottaa sinne mukaan ajatus siitä, että jotenkin jaetaan esimerkiksi investoinnit ja varainkäyttö muuten. Jo vuosien ajan on jo mietitty investointitoimintaa. Se on nähty kahdessa hankkeessa, Galileossa ja Interissä varsinkin. Nyt on huomattu, että budjetin rakenne vain kuvailee menoja ja tuloja, niin joskus se ei enää oikein sovi siihen, että voidaan rahoitus ja investoinnit raskassa hankkeessa pitää erillään, varsinkaan jos on kyse vuotuisesta toiminnasta, jos menee sen yli, vaan se liittyy enemmänkin rahoitusnäkymiin. Eikö nyt ole tullut jo korkea aika ja tässä oikeastaan kysyn että kun ajatellaan tuloja ja menoja, niin ne voitaisiin luokitella toimintaan, käyttömenoihin ja investointeihin. Sitten lopuksi mielestäni me emme ole vielä liittävästi keskustelleet talousarvon valvontavaliokunnan ja ITRE valiokunnan kanssa, eli 29 artikla, joka on tämä hyväksyttävissä oleva riski. En usko, että kansalaiset tänä päivänä hyväksyvät sellaista ajatusta että meillä olisi hyväksytty oleva riskimäärä ja sitten tulee kuitenkin virheitä toimijoiden parissa. Mielestäni tämä käsite hyväksytty oleva riskivirhe jo alkaa, alusta alkaen, kun vielä tilintarkastuomioistuimessakin on sekoitettu näitä käsitteitä. Se ja sitten tämä ylitettävä kynnys, joka on tilinpitotermi puolestaan. Tilintarkastustuomioistuin kertoo lausunnossaan jotain talousarvion toteuttamisesta. Että se on teknisiä käsitteitä käytössä, jotka saattavat johtaa lehdistössä väärinkäsityksiin, varsinkin Euroopan vastaisten parissa. Ne riemuitsevat joka kerta, kun tulee jotain tietoja, ja hyvin epätäsmällisiä tässä kappaleessa nykyisessä muotoilussa ei oikein käy selväksi, onko kyse virheiden määrästä vai virheiden vastaavasta summasta. On aivan eri asia, jossa on parisadan miljoonan euron virhe ja siitä on tietoja lehdistössä. Tai sitten jos meillä on, en minä nyt tiedä, 10-15 virhettä, jotka ovat yksinkertaiset virheitä ja siitä syystä, että säädökset ovat niin monimutkaiset, tietenkään se tuomioistuin tekee mielestäni aivan riittämättömiä selvityksiä rakennerahastoissakaan, niin siellä tehdään ehkä 190 testiä tai selvitystä. Jos siellä sitten on pieniä summia virheissä, niin kuitenkin tulee virheaste, joka on hyvinkin merkittävä. Minun mielestäni tässä virheitä koskevassa kohdassa hyväksyttävissä oleva riskivirhe niin, että siinä jatkettaisiin keskustelua. Kollegin, nein, Kollega Bütikofer varjoesittelijänä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös edustaja Kalfinille. Haluaisin esittää muutaman huomion viitaten edustaja Odin viimeisen huomioon. Mielestäni tuo hyväksyttävän virheriskin tasoajatus ei ole ihan helppo ajatus. Siinä ollaan nopeasti kyllä vähän epävarmalla maaperällä. Viime vuonna, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, totesimme, että tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osalta esimerkiksi – oli kyllä ihan merkittäviä poikkeamia. Ei niin, että virhe oli noin kahdessa prosentissa, vaan jopa viidessä prosentissa. Minun käsittääkseni meidän täytyisi joka tapauksessa huomioida se, ettei synny tällaista heilahtelua budjettifilosofiassamme – Santerin komission kaatumisen jälkeen tiukka linja, sitten vähemmän tiukka ja koko ajan tällaista heilahtelua. Edustaja Kalfinkin viittasi oikaiseviin mekanismeihin esimerkiksi tämän ohjelmakauden aikana, jotta voitaisiin juuri estää se, että että ihan oikea tavoite, siis jouston luominen, jotta saataisiin tasapainoa, ei johda siihen, että varoja käytetään väärin. Kollega Kavajo. Thank you, Chair. Uh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä ja tästä hyvästä työstä. Kuten täällä sanottiin, yksinkertaistamismietinnössä on esitetty 70 yksinkertaistusta, jotka liittyvät innovaatioon. Meillä on 70 suosituksesta olemme työryhmässä miettineet, mitkä voitaisiin panna täytäntöön saman tien, mitkä on jo pantu täytäntöön komission toimista, joitain ei ole vielä pantu täytäntöön, mutta tarvita muutoksia tähän varanhoitoasetukseen, eli tämä on seitsemäs puiteohjelma, ja sitten on sellaisia, joiden takia olisi muutettava varanhoitoasetusta. Ja minä haluaisin nyt korostaa sitä, että varmistetaan, että nämä asiat otetaan mukaan varanhoitoasetuksen muutokseen. Korostaisin viittä seikkaa. Yksi on tutkijoille hyvin tärkeää, että voidaan yleisesti noudattaa kirjanpitoa käytäntöjä ja niitä voidaan käyttää, jos ne on omassa maassa hyväksytty, niin voidaan käyttää näitä normaaleja kirjanpitomenettelyjä. Toinen seikka, jonka olemme maininneet, on se, että poistetaan velvollisuus periä takaisin ennalta maksetut rahoitusmaksut ja sitten on tämä rekisteröinti, joka tapahtuu oikea-aikaisesti. Tämä on hyvin hankala asia. Ja neljäs asia, jonka esittelijä jo mainitsi, on hintojen käyttö. Meidän on mielestäni selkeytettävä tätä asiaa. Ei pidä ottaa näitä palkintoja yleisesti käyttöön, vaan pitää tehdä selväksi, mitä tällä palkilla tarkoitetaan ja sitten pitää vähentää jälkikäteistarkastusten eh, tärkeyttä. Tämäkin on tärkeä seikka, mitä on pyydetty. Tämä liittyy yksinkertaistamissuosituksiin ja ryhmä pyytää, että hyvin tarkkaan tarkastellaan varanhoitoasetusta. Minä olen valmis auttamaan teitä ja varmistamaan, että nämä suositukset myös heijastuvat näihin muutoksiin, joita on tarkoitus tehdä. Ihan hyvä, jos kaikki hyvä on jo sanottu, niin kaikkien ei tarvitse puhua. Haluaisiko esittelijä vielä käyttää puheenvuoroa? Edustaja Kalfin, haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Ai, ehkä komissio vielä. Ei. No, hyvä. Edustaja Kalfin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat vaivautuneet tutustumaan asiakirjaan. Sitä ei ole kovin helppoa lukea, tunnustettakoon se. Käytännössä olen samaa mieltä kaikkien tärkeimpien seikkojen kanssa, jotka tulevat esille. Meidän täytyy vielä selventää niitä, mukaan lukien se, mitä herra Odi totesi kohdasta 170. Todellakin meidän täytyy selkeyttää käsitystämme hyväksyttävistä olevasta virheriskistä. Olen aivan samaa mieltä kommenttien kanssa sikäli, että tässä ollaan kyllä heikolla jäillä. Ei ole selkeää menetelmää olemassa. Toisaalta toimivaltaisen valiokunnassa esittelijä kuitenkin peräänkuuluttaa sitä kovasti. Jos se tekstissä nyt on, ja niin olen esittänyt kohdassa 29, niin tarvitaan ainakin selkeää menetelmää. Miten riskiä arvioidaan, mit, millä kriteereillä, olen samaa mieltä, että nyt ei ole mitään kriteereitä. Hämmennystä on lehdistössä yleisemminkin hyväksyttävissä olevasta virheriskistä, luvut ovat menneet sekaisin. Jos tätä käytetään ja on varanhoitoasetuksessa mukana, niin aivan selvästi sitten tarvitaan määritelmät mitä herra Oddi totesi myös käyttömenoista ja investoinneista. En tiedä, pitääkö se tähän ottaa. Ehkä sitten kun seuraavista puitteista keskustellaan ja budjetin rakenteesta. Joitakin kollegojen kanssa olemme tehneet myös tarkistuksen niin, että olisi erillinen kohta suurille hankkeille, olipa kyse sitten tutkimuksesta tai muusta. Nimenomaan siitä syystä, ettei sotketa näitä nykyisin ohjelmiin. Jos se tähän voidaan ottaa, niin hyvä niin, mutta ehkä se kuuluu enemmän talousarvion rakenneaiheeseen. Rova Karvali otti esille useita kysymyksiä. Ne täytyy ottaa täytäntöönpano menne toimenpiteisiin oikeastaan käytännössä, mutta ihan mieluusti voin ottaa niitä tähänkin mukaan varannut-asetustekstiin. Mielenkiinnolla odotan teitä fiksuja ajatuksianne tähän tekstiin. Eikö tässä mennä aika lailla samaan suuntaan? Tämä helpottaa huomattavasti minun työtäni. Näin voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn kolmas päivä toukokuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika, jos ei kukaan vastusta. Näin toimimme. Seuraavana kohta 23. Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet. Kollega Pytikhofa on esittelijänä. Aina täällä samat tekevät työtä. Kollega Pytikhofa saa puheenvuoron. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua kolmesta kohdasta. Anteeksi, neljästä kohdasta. Ensin. Tärkeää on se, että EUn 2020-strategian täytäntöönpanoon suhtaudutaan vakavasti. Siksi tämä ihan ensimmäinen virke on tässä tärkeä. Me tarvitsemme riittävät, merkittävät taloudelliset sitoumukset, jotta voidaan päästä näihin tavoitteisiin. Edustaja Herzog valitettavasti ei ole enää paikalla. Yleensä hän sanoo tämän, mutta minä sanon hänen puolestaan tämän tänään. Kaikki tämä sitoutuminen 2020 strategiaan on ihan turhaa, jos ei tämän harjoituksen taakse löyty riittävästi rahaa. Tämä on tärkeää meidän valiokunnallemme, joka aivan erityisesti kantaa vastuuta näistä asioista. Meidän on taisteltava tähän riittävät rahat. Toiseksi. Kohta kuusi. Meidän on huolehdittava siitä, etteivät erilaiset suuret hankkeet, kun puhutaan, tulee jotenkin tielle, kun puhutaan tutkimus- ja kehityshankkeesta. Eilen tapaisimme komission jäsen Oettingerin. Mielestäni oli ihan hyvä, että hän sanoi, että hän on samaa mieltä. Ei voida ajatella, että ITER esimerkiksi koko ajan on konfliktissa – kun ajatellaan tutkimushankkeiden rahoitusta energia-alalla muiden konkreettisten sisältöjen kanssa, vaan että voimme keskustella kahdesta eri asiasta ihan riippumatta siitä, kuinka innostunut sattuu olemaan ITERistä, niin emme saisi sallia sitä, että tällaiset suuret hankkeet, ITER olisi yksi ainoastaan Galileo toinen, nämä ovat suuria hankkeita, jotka eivät saa jatkuvasti varmasti tulla sotkemaan meidän muuten ihan selkeästi päätettyjä tutkimusprioriteetteja. Me tarvitsemme vähän suunnitteluvarmuutta sekä teollisuuteen että tutkimukseen. Siksi tut- budjetin osalta on toimittava tämän suuntaisesti. Kolmas huomio. Tuskin tästä tarvitsee täällä valiokunnassa pitkään puhua. Tutkimuksen, kehityksen ja innovaation olosuhteita on parannettava, myös jos halutaan pitää mielessä EUn 2020 tavoitteet, tarvitaan muutama prioriteetti ja niihin on pyrittävä. Tämän olen tekstissäni muotoillutkin, erityisesti kohdassa kaksi. Ja kolmas asia, vielä PK-yritysten asema. Mä kärjistän. Eli jos ajatellaan näitä kaikkia ohjelmia, niin ne voivat olla erityisen tehokkaita siksi, että suuri osa varoista, jotka todella saadaan – PK-yrityksille. Tämä osuus on siis suuri. Lisäksi sillä on suuri osuus hallintoa näiden varojen käytössä. Siksi olisi huolehdittava siitä, että sitä vahvistetaan riippumatta siitä, minkälaiset tutkimuksen puitteet ovat tutkimuksen puiteohjelma numero kahdeksan, se ei ehkä ole, mutta nimestä riippumatta – me emme saa menettää nyt ja unohtaa myönteisiä kokemuksia, joita on kerätty näistä ohjelmista. Vahvistusta me kaipaamme. Sanon tämän siksi, että täällä parlamentissa on myös sellaisia, myöskin täällä valiokunnassa, jotka ovat puhuneet sen puolesta, että ohjelmiin ei pitäisi suhtautua niin vakavasti, vaan jotenkin vain integroida kaikki ohjelmat toisiinsa. Tämä ei ole mitenkään erityisen tehokasta minun mielestäni, vaan ne ohjelmat, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi pk-yritysten osalta, tarvitsevat meiltä tukea ja vahvistusta. Kiitos. Kollega Herzog. Thank you, Chairman. Kiitoksia varjoesittelijänä niin herra Pytikoffer mielestä on aivan suurenmoista, miten vakavasti hän ottaa talousarvion. On erittäin tärkeää, että meidän valiokuntamme myös toimii vakavassa hengessä. Ei tätä voi jättää pelkästään varanhoitoväelle asettaa tavoitteet 2020 mennessä. Kolme kohtaa. Yksi, EU 2012 talousarvio tukekoon 2020 tavoitteita ja sitten huomataan silloin, että uhuh, jäi tekemättä, aika loppui kesken. Tämä on ihan jatkuva prosessi, siksi talousarvion täytyy noudata 2020 tavoitteita. Toiseksi, ensi vuoden talousarvio on myös tietenkin hyvä odotushuone tuleville monivuotisille puitteille. Ja siksi siihen suuntaan ensi vuoden talousarvio on myös mentävä. Se on äärimmäisen tärkeää. Eiköhän tämä valiokunta ole tästä samaa mieltä eri esittelyiden kesken. Mutta ensi vuoden talousarvio on myös talousarvio, joka edustaa kahta viimeistä vuotta monivuotisessa rahoituspuitteissa. Ja nyt kun sitoumukset on, niin totta kai maksut on suoritettava ja sitä on vaadittava. Tähän suuntaan on meltävä. Kuitenkin haluaisin vielä tähdentää muillekin, että olen täysin samaa mieltä ja tuen sitä, että me haluamme myös aktiivisen osan ohjausjaksossa. Ja sitten päästään samaan suuntaan, mistä äsken puhuin edellisessä kohdassa, niin että Euroopan ohjausjakso ei ole mikään rahoitusjakso, vaan myös teollisuus- tai yritysjakso. Ehkä sitä voidaan jatkossa käyttää, eiköhän tässä olla esittelen kanssa herra Pytikofferin kanssa samaa mieltä. Maksut on tultava. Meidän täytyy miettiä löydettävä keino laajemmille tutkimushankkeille. ITER mainittiin, mutta mainitaan Galileo, ties muut, muitakin on. Tässä on vaadittava eikä annettava periksi. Mutta eilenkin oli keskustelua innovaatioista. Innovaatiounionissa lisätä innovaatioiden alaa. Moninkertaistetaan innovaatioiden alaa. high mennään palvelualalle – kansalaisyhteiskuntaan. Innovaatiota on joka paikassa, mutta senttiäkään ei panna lisää. Se raha, joka nyt on käytössä oikeastaan, niin laskee tosiasiallisesti innovaatioista. Vähän täytyy saada enemmän, muuten summat väistämättä laskevat ennen tähän voi tyytyä, että tässä täytyy rahaa saada lisää niissä kohdin ja monissa muissakin kohdin, jotka ovat samantyyppisiä. Siinäpä se, mutta kuitenkin vielä haluan mainita, että nyt, nyt korkea aika valmistaa koehankkeita ja me olemme valmistelemassa muutamia koehankkeita. Varmasti viime vuotistakin voidaan ottaa, mutta nyt tarvitaan uusiakin ehkä yhteisesti. Minä teen itse yhden. Toivottavasti se sopii kaikille. Eli rakennettaisiin pari uudelle sisustettua taloa, joissa vieraat voivat myös koetella ja kosketella uusia saavutuksia energia-alalla. On erittäin tärkeää, että tällaisia taloja olisi eri puolilla Eurooppaa, että vieraat eri alueilta voivat mennä koskettelemaan ja panemaan valot päälle ja sulkemaan valot ja, ko- ja kokeilemaan huonekaluja ja niin edelleen. Tämä on keskeistä, jos sitoumuksia halutaan siinä ja Siinä se ja sitten onnittelut vielä esittelijälle. Kollega Zaudakas, Kollega Zaudakas seuraavaksi. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Jotta voisin puhua lyhyemmin, puhun englantia. Nyt ei ole selvästikään kovin paljon sanottavaa enää, koska voin lähes täysin yhtyä siihen, mitä valmistelija ja kollega Herzog sanoivat. Tässä on korostettu kaikkea sitä, mikä on niin tärkeää tälle valiokunnalle ja EPP-ryhmälle, niin kuin Eurooppa 2020, kestävää energiaa ja puiteohjelman täytäntöönpanoa, pienyritys, välinen täytäntöönpano ja niin poispäin. Mutta kun nyt täällä mikrofonin takana istun, niin lisäisin vielä jotain. Minusta tästä lausuntoluonnoksesta jotain selvästi puuttuu. Esimerkiksi tietoviestintäteknologia, energiainfrastruktuuri tai strateginen energiateknologiasuunnitelma, josta puhuttiin viime vuonna. Ja tämä siitä syystä, että jos aikaisemmin nämä avainaiheet olivat esillä ja nyt ne jätetään pois, niin sitten annamme tietyllä tavalla kielteisen viestin, eli ikään kuin ne eivät olisi enää niin tärkeitä ja ne, niiden siellä tulee muita asioita. Eli haluaisin muuttaa tätä lausuntoa ottamalla takaisin nämä puuttuvat aiheet. Ne voidaan tietysti mainita ohi menneen, sillä sitten kun oikeat luvut saadaan, niin sitten ne otetaan myös tänne mukaan. Ja sitten vielä viimeiseksi tämä kuudes kohta tässä lausunnossa, josta varmasti puhutaan. No, me saamme siihen luvut aikoinaan. Lisätäkseni vielä eri näkökulmia kulmasta ajatuksesi, mitä sanottiin, nämä suuren mittakaavan hankkeet, niin pitää suhtautua hyvin vastuuntuntoisesti. Ne ovat kalliita, niihin pannaan paljon rahaa. Iteria ei mainita, Galileo on täällä mukana, mutta joka tapauksessa Iter on myös mielessä – mutta sitten toisaalta me täällä Euroopassa olemme jo pitkään panneet tähän paljon rahaa. Eli jos nämä hankkeet eivät sitten olekaan menestyksekkäitä, niin kaikki tämä raha menee kankkulla kaivoon. Meidän pitää olla varmoja siitä, että nämä hankkeet onnistuvat. Tämä on eh, meille kuuluva vastuu. Eli ehkä siinä vaiheessa, kun saadaan tarkempia lukuja ja tiedetään, minkälaisia muutoksia tehdään viime vuotisiin ajatuksiin, niin sitten voimme paremmin ottaa kantaa näihin asioihin ja toimia todella vastuuntuntoisesti. Mehän olemme vastuussa näistä hankkeista ja tämä ehkä riittää nyt. Schön, kollega Bütikofer. Möchten Sie noch mal kurz? Kollega Bütikofer lyhyesti vielä, jos haluat. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Ensinnäkin mietinnön esittelijä budjettivaliokunnassa on sanonut, että hän olisi ihan valmis hyväksymään kantoja, joita esitämme lausunnossamme. Toiseksi kiitos kollegoiden huomioista, molempien kollegoiden. Olet olette, edustaja Herzog, ihan oikeassa siinä, että niin kuin te teitte viime vuonna, meidän pitää valmistelut tehdä niin kuin esititte. Toivon, että tänä vuonna saataisiin kuitenkin lyhyempi lista, jotta yhteisten hankkeidemme etenemismahdollisuudet olisivat paremmat puheenvuoronne, joka liittyi tietoteknologian esimerkiksi olivat tervetulleita. Vaikea on ajatella, että tähän suunnitelmaan tulisi rahoitus muuten kuin että jäsenvaltiot ottavat kantaakseen oman osuutensa näistä varoistaan. Strategisen energiateknologian suunnitelman osalta siis. Niin, että EU yhteisesti toimii tässä vuoteen 2012 muuten – olen kanssanne ihan samaa mieltä siitä, että muutama sana voitaisiin siellä vielä markita. 3. toukokuuta kello 12 määräaikatarkistusten jättämiselle. Näin etenemme kohtaan 24 tämän viikon esityslistalla toimielinten välinen vuoropuhelu sääntelyvirastoista. Aihe, joka käsitykseni mukaan on erittäin tärkeä. ja Chichester Törin lähetimme tuohon työryhmään ja pyysimme häntä raportoimaan. Mielestäni tämä asia on niin tärkeä, että on kyllä ikävä, että täällä ei ole useampia kollegoita, koska tällä on suuri vaikutus ei ainoastaan meidän työhömme, vaan koko Euroopan parlamentin työhön. Olen hyvin kiitollinen siitä ensinnäkin, että Charles osallistuu tähän työryhmään ja että voimme kuulla täällä väliraportin. Kiitos. Teidän puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä tästä pitäisi tehdä suljetun ovin pidettävä sessio. Sitten kaikki haluaisivat tietää, mitä täällä oikein sanottiin. Minä sain itseni nimitettyä tähän työryhmään ryhmäni avustuksella, mutta tämä sen takia, että meidän valiokuntamme on erityisen kiinnostunut monesta näistä virastoista, itsekin kahdesta niistä. Enisa yhtenä niistä. Tämähän on viimeinen asia, puheenjohtaja, eli aion puhua hyvin pitkään, mutta ehkä voitte kertoa, kun olette kuulleet tarpeeksi. Eli taustana sanoisin, että tämä hanke perustettiin kaksi vuotta sitten maaliskuussa 2009. Kolme toimielintä päätti aloittaa niiden välisen vuoropuhelun sääntelyvirastoista, jotta voitaisiin tarkastella nykytilannetta. Ja mietittiin sitä, miten yhdessä voitaisiin parantaa virastojen tekemää työtä. Työryhmä perustettiin ja sen tehtävänä oli tarkastella avainkysymyksiä, jotka mukana olivat toimielimet ottivat esille, eli siis näiden virastojen rooli EUn instituutio kokonaisuudessa ja niiden rakenne ja toiminta, myös rahoitus, budjettivalvonta ja hallintokysymykset, jotka liittyvät näihin virastoihin. Parlamentin työryhmä koostuu kuudesta jäsenestä Rova Haug, SNDstä ja budjettivaliokunnasta, johtaa puhetta Rova Gressle, myös budjetti- ja budjettivalvontavaliokunnasta on siellä, kuten kaikki tiedätte, hän on EPPstä, sitten Rova Jensen Allesta, minä itse ECRstä, Rova Lambert Vihreiltä ja sitten Messerschmidt EFDstä, vaikka on nyt suoraan sanottu, että häntä ei siellä kokouksessa äh, muistaakseni ole näkynyt ollenkaan. Me tapaamme parlamentissa noin kerran kuussa ja tarkastelemme sitä suurta tietomäärää, mitä virkailijat meille valmistelevat taustatietona. Ja sitten silloin tällöin Tapaamme muut toimielimet. Komission jäsen Shevchovic on komission osalta vastuussa tästä työstä. Sitten on tietysti tekninen ryhmä eli henkilöstö, joka tekee hyvin paljon töitä omalla tasollaan ennen näitä kokouksia. Meillä on tässä neljä kokonaisuutta, nykytilanne, asioiden kriittinen analyysi, mahdolliset ratkaisut, kun löydetään ongelmia ja sitten mahdollisia tapoja panna täytäntöön nämä ratkaisut, vaikka nämä kaksi viimeistä ehkä kuulostavat hivenen optimistisilta. Me siis mietimme virastojen perustamista, niiden sijaintia ja isäntämaan roolia, hallintoneuvostoa, johtajan nimittämistä yhteistä hallinnosta tukea. Voisi mennä yksityiskohtiinkin, mutta tässä nyt puhutaan siitä, kannattaisiko saada aikaisiksi yhteinen lähestymistapa. Nämä virastot ovat kasvaneet tässä vuosien saatossa aika lailla ad hoc pohjalta ja jäsenvaltiot suhtautuvat niihin aika lailla eri tavoin. Tän, tämän olen havainnut, koska olen enisä asiassa tämän valiokunnan esittelijä. Jäsenvaltiot ovat tähän asti hyvin päättävästi pitäneet itsellään mahdollisuuden päättää virastojen sijaintipaikasta – muutamassa äskettäisessä rahoituselimen päätöksessä tätä sääntöä on rikottu siinä mielessä, että parlamentti on ollut mukana päätöstä tekemässä. Ja minä tässä työryhmässä pyrin siihen, että parlamentilla voisi olla lisää päätösvaltaa, tai ainakin sananvaltaa päätettäessä viraston, eri virastojen sijaintipaikasta. Minä olen neuvostolle sanonut, että tällä tavoin voitaisiin ehkä välttyä niiltä ongelmilta, joita on tullut esiin monen viraston yhteydessä. Tässä minä koko ajan siis vaihdan hattua, välillä olen työryhmän esi- edustaja, välillä Enisa esittelijä. Enisa on usein esillä sellaisena virastona, johon on kiinnitettävä huomiota ja jonka sijaintipaikkaan liittyviä ongelmia on ollut esillä. Eli ensinnäkin siis perustaminen. kun päätetään, tarvitaanko yleisiä kriteerejä, joiden pohjalta virastojen perustamista päätetään. Olemme pyrkineet miettimään yhteisiä kriteerejä sitä vaihtaa varten ennen kuin lopullinen johtaja nimitetään. Me olemme sitä mieltä, että komission pitäisi olla vastuussa virastosta ennen kuin sen toiminta todella täysin alkaa ja kun johtajan nimittämismenettely on käyty läpi, neuvosto tuskin yllättäen on sitä mieltä, että komission ei pidä tähän tehtävään ryhtyä. Ja sitten sijaintipaikka on ehkä kaikkein vaikein ja arkaluontoisin näistä kaikista asioista. Jäsenvaltiot päättävät keskenään mihin virasto pitäisi laittaa. Ja tässä ihmiset haluavat ikään kuin aina vuorollaan jotain ja virastot syötään ympäri jäsenvaltioiden yhdellä. Jäsenvaltiolla on kolme tällä hetkellä. Tämä on aika suuri määrä. Ja sitten pitäisi olla järjestely isäntä maan ja viraston välillä, joka koskee sitä, minkälaisia palveluita isäntämaan pitäisi tarjota. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ja tällä hetkellä me mietimme sitä, tarvitaanko yhteisiä kriteerejä, joiden pohjalta päätetään isäntävaltion antamasta avusta ja palveluista – ja mietitään sitä, miten tämä päätös pitäisi tehdä. Tähän liittyy kaikenlaisia seikkoja, jos halutaan saada asiantuntevaa henkilökuntaa virastoinnekin kaukana Euroopan kolkassa, niin pitää huomioida heidän tarpeensa ei hyvä palkka, ja sitten näillä virastoilla on oma organisaationsa, siellä on hallintoneuvosto ja on puhuttu siitä, kuinka suuria niiden pitäisi olla, miten ne pitäisi valita ja minkälainen rooli komissiolle pitäisi antaa niiden toiminnassa. On puhuttu siitä, pitäisikö komission voida käyttää veto-oikeutta hallintoneuvoston päätösten suhteen. Tämä keskustelu on vielä käynnissä, koska jollain virastoilla on hallintoneuvosto ja myös tekniset asiantuntijakomiteat, jotka ovat valtavia lukumäärältään, jos niitä verrataan henkilökuntaan kyseisessä virastossa. Ja seuraava asia, joka on tulossa esille, on viraston nimittämiseen, viraston johtajan nimittämisen yhteiskriteerit. Hän on tässä linkkinä jokapäisen työn, hallintoneuvoston ja parlamentin välillä on olemassa erilaisia näkökantoja siitä, minkälaista menettelyä seuraten johtajat pitäisi valita. Tähän asti yleensä on ollut niin, että johtaja nimitetään ja onnellinen ehdokas tulee sitten valiokunnan kuultavaksi. Me toivomme, että parlamentti voisi olla tässä valinnassa paremmin mukana. Saa nähdä, miten tämä käytännössä luonnistuu, mutta neuvoston on ymmärrettävä, että nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen parlamentin rooli on tärkeä. Se on tietynlainen turvamekanismi, koska se on ainoa vaaleilla valittu elin, suoraan valittu elin tässä kokonaisuudessa ja se voi auttaa neuvostoa, että voidaan välttyä vaikeuksilta. Tämä siis johtajan nimittämisestä ja nyt sitten meillä on vielä tulossa lisäkokouksia, joissa pyrimme käymään läpi nämä kaikki eri aiheet ja haluamme päästä päätelmiin. Niitä ei ole vielä saatu aikaiseksi puheenjohtaja, joten työ on parhaillaan käynnissä. Toivottavasti kuitenkin ensi syksynä voidaan päästä joihinkin tuloksiin. Ja sitten näitä niistä voidaan kertoa ja toivottavasti ne voidaan hyväksyä. Ongelma on vain se, että vaikka me saisimmekin aikaiseksi yhteiset kriteerit tulevaisuuden varalta, niin meillä nyt on jo olemassa 32 virastoa ja asioiden muuttaminen jälkikäteen on aika lailla haasteellista, jos näin voi sanoa, tai aika vaikeaa, tai joskus jopa mahdotonta, jos joku mahdollisesti voi olla mahdotonta. Mutta nähtäväksi jää vielä se, tuleeko tällaisia taannehtivia toimenpiteitä. Tämä siis tämänhetkinen tilanne, puheenjohtaja. Vastaan mielelläni kysymyksiin tai voin käydä vuoropuhelua näiden urheilin kollegojen kanssa, jotka uskon, että tänne vielä jäädä tätä asiaa käsittelemään. Oikein sydämelliset kiitokset näistä tiedoista tästä puheenvuorosta sihteeristölle ja sanoin, että ehkä voisi olla eduksi, jos saataisiin kollegoille lista siitä, mitä virastoja on, missä ne toimivat, kuinka paljon varoja näillä virastoilla on ja kuinka paljon henkilöstä. Kaikkia yksityiskohtia ei ehkä tarvitse tietää tuntea, mutta tällainen lista olisi kuitenkin hyvin kiinnostava. Minusta tuntuu, että hyvin nopeasti, aina kun on jotain päätöksiä tehtävä, niin mielellään perustetaan uusi virasto, mutta mihin tämä koko kehitys kulkee ajatellen esimerkiksi sitä, miten varoja me käytämme ja onko tuo kaikki tehokasta? Tässä on ainakin kaksi tärkeää kysymystä, jotka pitäisi selittää. Demokraattinen valvonta, mitä näistä virastoista saadaan, miten paljon ne maksavat ja onko tämä ainoa toimintatapa vai olisiko muitakin tapoja saada asioita hoidettua. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä kanssasi siitä, että tässä on syntynyt tietynlainen tällainen automatiikka, joka ei aina tue ehkä itse asiaa. Itsekin olemme huomanneet, en oli tästä vain esimerkki, kun konkreettinen keskustelu alkaa yhdestä konkreettisesta virastosta, niin – niin silloin on hyvin hankala käydä muuta kuin hyvin tunnepitoista keskustelua. Kiitos tällä tästä puheenvuorosta. Minä kiinnostaisi ehkä kuulinkin sen, mutta koska voidaan olettaa, että saadaan konkreettisia tuloksia. Aikataulusta siis, että voidaan sanoa, että tähän päätyy keskustelu ja sitten keskustelun jälkeen sanotaan, mitä parlamentti oikeastaan haluaa. Tämä olisi mielenkiintoista. Minusta en halua tässä tunkea muiden edelle. Jos muilla kollegoilla on kysymyksiä, esittäkää toki. Muuten ehkä Giles voi vastata jo tähän yhteen kysymykseen. Well, Chairman, I think... Puheenjohtaja, tarkoituksena on saada vuoden loppuun mennessä siis vuoden 2011 loppuun mennessä homma hoidetuksi. Aikataulussa on lisää tapaamisia kesän ja syksyn aikana sisäisiä tapaamisia että myös kolmikantaneuvotteluja tämän toteuttamiseen. Kuten tiedätte, täällä toive ei aina ihan johda tuloksiin, mutta se on kuitenkin aikomuksemme. Gut, dann bedanke ich mich herzlich. Selvä. Oikein sydämestä kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin tänne jääneitä kollegoita siitä, että Rahmen uns auch von dem bisherigen Chef des Sekretariats verabschieden. Että tapaamme vielä, koska on hyvä varmasti hyvästellä sihteeristön edustajaa Tämä oli hyvin nopea päätös. Olisi varmasti asiallista, jos muutama kollega täällä olisi vielä. Olisi hyvä, jos muutama kollega, joka ei ole täällä enää, palaisi vielä. Um, Haluaisin vain varmistaa, että tapahtuma on, onko se täällä vai salin ko. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Before. For... ulkopuolella. salin ulkopuolella.